Dear colleagues, I think that we can uh, start. Hyvät kollegat, voimme varmaan aloittaa. Ja kutsun kaikki valiokunnan jäsenet laittamaan äänestyskorttinsa laitteeseen ja olemaan valmiita äänestämään. Ensimmäinen kohta esityslistallamme on äänestys. YK on ilmastonmuutoskonferenssi 2014 COP20 Lima Peru. Meillä on päätöslauselmamme ja voimme varmaan aloittaa. Tarkistus 20. Anteeksi, DV1. DV1 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 20 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 21 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Tarkistetaan. Perto. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Ei. Äänestys päättyy. Tulos on hyväksytty. Tarkistus 24. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 25. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 26. Puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. DV20 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. DV9 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 28 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Tarkistus 29 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 30. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Deve 22. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 31. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 32 puolesta. kaksi. Olisi rauennut, jos olisimme hyväksyneet tarkistuksen 31, mutta me emme sitä hyväksyneet, joten äänestämme tarkistusta 32 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 33. Puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 34. Puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 35. Puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 36. Puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. DV5 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Tarkistetaan. Äänestys alkaa. SNDllä on yksi jäsen liikaa. Ei, täytyy ottaa kortti. Hyvä. Nyt on kunnossa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Seitsemän on vedetty pois. 38 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 30, 40 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 42 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 43 puolesta vastaan tyhjä, hyväksytty. DV2 puolesta vastaan Tyhjä, hylätty. 44 puolesta vastaan Tyhjä, hyväksytty. 45 puolesta vastaan, tyhjää. Tarkistetaan tämä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 46. Puolesta Ei kukaan vastaan. Tyhjää. Hylätty. 47 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty luulee, mutta tarkistetaan kuitenkin. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 48 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. DV3 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 49. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 51. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 52. Puolesta. Vastaan. Tyhjää.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 tyhjä, hyväksytty. 61. Puolesta, vastaan, tyhjä, hyväksytty. 62. Puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 63. Puolesta, vastaan, tyhjä, hyväksytty. 64. Puolesta, vastaan, tyhjä hyväksytty. DV15 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 66. Puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 67. Puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistetaan. Äänestys alkaa. SNDllä on aina yksi jäsen liikaa. Hyvä. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Nyt DV17 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 68 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. dv 19 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. DV4, puolesta, tyhjää, vastaan tyhjää, hyväksytty. 69 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Sitten tarkistus 70. Äänestämme ainoastaan toisesta osasta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 112 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. DV10 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. DV16 puolesta vastaan tyhjää mielestäni hylätty, mutta tarkistetaan. Äänestys alkaa. Oletteko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Ylätty. Nyt DV6 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 71 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 72 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. DV18 puolesta, vastaan, tyhjää. Tarkistetaan tämä äh, koneäänestyksenä, mutta sitten pyytäisin, että nostatte käsiänne selkeämmin. Äänestys alkaa. Oletteko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 75 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 76 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 78 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. Äänestys alkaa. Oletteko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. DV11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 74 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 73 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. DV21 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 80 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 81 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. DV12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 82 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. DV7 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Tarkistus 84 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 86 puolesta vastaan tyhjä Sanoisin hylätty, mutta tarkistetaan. Äänestys alkaa. Oletteko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 87 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 88 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 89 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 90 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. TV8 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 92 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 93 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 94 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 95 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Yhde, nyt 96 äänestämme ainoastaan toisesta osasta. Toinen osa puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 97 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 101 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 102 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 41 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 98 no, puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 105 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 106 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 104 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 109 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 110 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 111 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 113 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 114 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 115 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 107 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten tarkistus 116 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 17 puolesta. Ei kukaan vastaan. Tyhjää, hylätty. 118 puolesta. Vastaan. Tyhjää, hyväksytty. 119 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 120 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten mennään johdantosakappaleisiin. Tarkistus yksi puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Tarkistus kaksi. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus kolme. Puolesta äh, neljä, puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tässä oli kyse siis tarkistus neljästä. DV1 äh, puolesta vastaan tyhjää Hyväksytty. Tarkistus 5. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistus 6. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. DVJ puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus kymmenen puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. DVA puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. DVB puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. DVC puolesta vastaan tyhjää, hylätty. DVD puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty luulee, mutta tarkistetaan. Äänestys alkaa. Oletteko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy hyväksytty suurella enemmistöllä. Tarkistus 11 puolesta vastaan tyhjää ylätty. DVN puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. DVE puolesta vastaan vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 14 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 15 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistus 16 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. DVK puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. DVF puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 17 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. TVL puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 18. Puolesta. Vastaan. tyhjä Hyväksytty. Tarkistus 19. Puolesta. Vastaan. tyhjä Hyväksytty. DVG. Puolesta. Vastaan. tyhjä Hyväksytty. DVH. Puolesta. Vastaan tyhjää, hyväksytty. DVI puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. DVO puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. DVP puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. DVQ puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. DVR puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja nyt meillä on koneäänestyksenä tämä päätöslauselma. Äänestys alkaa. Oletteko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Päätöslausema on hyväksytty 56 ääntä puolesta, kaksi vastaan ja yhdeksän tyhjää ääntä. Onnittelut tietenkin kaikille, jotka tässä olivat mukana. Nyt menemme äänestämään seuraavasta asiasta esityslistalma kohta 11. Neuvottelumandaatti liittyen asetusehdotukseen, joka koskee in vitro diagnostiikkaan tarkoitettuja lääkinnällisiä laitteita. Haluaako esittelijä sanoa jotain? Ei. No sitten me voimme suoraan äänestää. Täytyy ainoastaan muistuttaa teiltä, että tarvitsemme määräenemmistön 35 ääntä. Tämä on siis vain yksi äänestys. Äänestämme neuvottelujen avaamisesta ja vahvistamme neuvottelumandaatin, ensimmäisen käsittelyn neuvottelumandaatin ja tämän neuvottelutiimin, jossa on puheenjohtaja, esittelijä, varjoesittelijät ja IMKON lausunnon valmistelija. Pyydän teitä äänestämään. Äänestys alkaa. Oletteko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Vahva mandaatti tuli. Ja nyt voimme mennä seuraavaan kohtaan. Kohta 12 esityslistalla. Tässäkin tapauksessa on kyse neuvottelumandaatista lääkinnällisiin laitteisiin liittyen. Tässäkin tarvitaan määräenemmistöä ja äänestämme siitä, että neuvottelut käynnistetään ja vahvistamme neuvottelumandaatin, joka perustuu ensimmäisen käsittelyn kantaan, ja neuvottelutiimistä äänestämme, joka koostuu esittelijästä, varjoesittelijästä, eh, puheenjohtajasta ja IMKO-valiokunnan lausunnonlaatijasta. Haluavatko esittelijät sanoa jotain? Ei. Hyvä, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. täydellistä. Sitten menemme esityslistan kohtaan 13. Tässä tapauksessa äänestämme siitä, että hyväksytään mietintöluonnos, joka koskee luonnonvaraisia tai eläimistöä ja kasvistoa ja näitä, näihin liittyvää sites yleissopimusta Tämä on yksi äänestys. Äänestys alkaa. Pyydän anteeksi, meillä on nyt tekninen ongelma, meidän täytyy äänestää uudelleen. Äänestys alkaa. Nyt voitte äänestää. Oletteko kaikki äänestäneet vai onko joku ehkä unohtanut äänestää? Koska meillä on 66 äh, korttia laitteissa, mutta 64 annettua ääntä. Hyvä on. Äänestys päättyy hyväksytty. Kiitän äänestyksistä ja keskeytämme istunnon kello 4.30 asti, jolloin aloitamme työryhmämme tästä markkinoiden vakauden takaavasta reservistä. Kiitoksia.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 Uh, ladies and gentlemen, uh, good afternoon. Hyvät naiset ja herrat, hyvää iltapäivää. Ja paljon kiitoksia, että olette tulleet tänne. Ja jos voisitte istua täällä huoneen niin voisimme aloittaa. Eikä aikaa mennä sitten niin hukkaan. Estyslistakunnan täynnä. Kiitos suopeudestanne. Toivotan teidät tervetulleeksi. Olen esittelijänä täällä liittyen komission ehdotukseen, joka koskee päästökaupamarkkinoiden vakausreserviin. Kuten tiedätte, MSR ehdottiin 22. tammikuuta tänä vuonna sen takia komissio, ja se on osana laajempaa 2030 ilmasto, ja kehikkoa. Ja neuvosto kaksi viikkoa sitten myös käsitteli samaa teemaa. Päästökauppajärjestelmä on ollut kiihkeä keskustelun kohde ja tarkastelun kohde EU-ssa, ei ainoastaan Euroopan parlamentissa, neuvostossa, komissiossa, vaan kansalaisyhteiskunnassakin. Ja totta kai meille on tervetullutta työ, jonka komissio on tehnyt äh, mietteessä keinoja tarttua tähän äh, oikeuksien merkittävään liikatarjontaan. Tämä komission työ heijastelee myöskin vaatimuksia, joita Euroopan parlamentti itsekin on esittänyt pyrkiessään korjaamaan rakenteellisia puutteita päästökauppajärjestelmässä, jotta se toimisi niin kuin alun perin oli tarkoitus. Hyvät naiset viittaisi myöskin äh, kaksi viikkoa sitten pidetyn neuvoston kokouksen tuloksiin 23 kymmenettä siteraan, että neuvosto sanoo selkeästi, että päästökauppajärjestelmä on merkittävin eurooppalainen järjestelmä, jolla saavutetaan EUn kasvihuonepäästövähennystavoitteet. Ja jatkan siteraamista. Todetaan, että teollisuuden kannustimet innovoivoida täytyy täysin säilyttää lisäämättä hallinnollista monimutkaisuutta. Lopetan sitaatin. Ennen kuin teen ää, mietintöluonnoksen ennen valiokunnalle ja ennen keskustelun alkua, on tärkeää kutsua asiantuntijoita esittelemään komission ehdotuksen pääpiirteitä. Ja että on tärkeää, että eri puolueet ja sidosryhmät esittävät kantansa. Tiedätte, että Envi työskentelee yhdessä ITRE-valiokunnan kanssa tavoitteena äänestys Envi-valiokunnassa helmikuun aikana kollegani Antonio Tajani, joka on ITREn esittelijä, on esittänyt pahoittelunsa, hän ei pääse paikalle. Oletan, että te kaikki olette lukeneet hänen ITRElle tekemää vakatamisrahasto mietintöä ja halusin kiittää talon henkilöstöä tämän kuulemisen järjestämisestä näin lyhyellä hälytysajalla. Haluan kiittää myös kaikkia sidosryhmiä, jotka ovat paikalla. Viime viikkoina, kuukausina ollaan jo kiihkeästi keskusteltu tästä aiheesta. Olen myös kollegoille ja varjoesittelijälle Matias Grötelle kiitollinen ja Ian Duncanille. Toivottavasti eivät unohtaneet, että olemme sopineet, että toimimme eri jaksoissa puheenjohtajana tänään. Varmaan tiedätte myöskin, että tänä iltapäivänä on myöskin uuden komission ensimmäinen kokous. Minulle kerrottiin Jasdal Beke, joka on ohjelmassa. Hän taannut, että hän ottaa osaa, mutta hän tulee olemaan vähän myöhässä komission ensimmäisen kokouksen jälkeen. Hän tulee vähän myöhemmin. Hauke Hermaan, joka instituutista puhuu ensin. Estelen hänet välittömästi. Kerron lyhyesti iltapäivästä ensin. Seuraavassa paneelissa Matias Grotean puheenjohtajana käsittelemme yksityiskohtaisesti markkinahintavaikutuksia komission ehdotuksen pohjalta. Ja meillä on kolme puhujaa. Äh, Markus Ferdinand, Ferdinand Luca ja Andre Marchu. Ja sitten ryhmien keskustelu, jossa puheenjohtajana Il Duncan, kuulemme Jason Andersonin, Jesse Scottin, Peter Bocekin ja Doug Forresterin kantoja, eli tämä myöhemmin tänä iltapäivänä. Kuten näette, meillä on kovasti tavaraa estyslistalla ja haluamme taata sen, että mahdollisimman moni jäsen pääsee kommentoimaan ja esittämään kysymyksiä ja paneeli pääsee myös vastaamaan, joten pyydän kaikkia kollegoita, kaikkia puhujia pitäytymään heille annetussa puheajassa. siirty siirrytään suoraan tavoittamaan tervetulleeksi Hauke Herman, joka on vanhempi tutkija instituutissa joka on, sijaitsee Berliinissä ja Freiburgissa, jos en ole väärässä. Hauke Herman on päästökauppa-asiantuntija erityisessä ää, energiantuotannossa, sähköntuotannossa ja sitten energiaintensiivisessä teollisuudessa. Hauke. Workshop. Kiitoksia oikein paljon. Minäkin haluan toivottaa kaikki tervetulleeksi tähän työpajaan. Puhumme tänään markkinavakausvarannosta ja Ökoinstituutti on myös auttanut politiikkaa yksikköä luomaan tämän kuulemisen. Eh, ja haluan kiittää kollegoja siitä, että on saatu eh, yhteen tuotua kaikki sidosryhmät. Kuten kaikki tiedätte, Kaksi viikkoa sitten neuvosto antoi suurta tukea markkinavakausvarannon käyttöönotolle ja neuvoston johtopäätökset eivät tietenkään ole kiveen hakattuja ja olen varma, että Euroopan parlamentilla on oma näkemyksensä markkinavakausvarannosta. Ja kun valmistelimme tätä työpajaa, pohdimme, mikä teille olisi kaikkein mielenkiintoisinta, joten nyt esittelen teille muutamia parametreja, joita voidaan muuttaa tulevaisuudessa jotta saataisiin, antaisin teille vähän inputtia. Teen tämän kuitenkin lopussa. Aluksi annan teille näkemyksen ylijäämän kehityksestä ja sitten kerron teille, miten tämä toimi. Tässä on lyhyt näkemys tästä ylijäämän kehittymistä vuoteen 2020. 2014-2016 tämä backloading takapainotteisuus jo toimii, mutta mm, meillä on vielä paljon luovutettuja eruja ja siksi tässä tulee olemaan muita tekijöitä ja vain 9, toin tänne mukaan kaksi erilaista päästöskenaariota. Yksi on tämä katkoviiva ja toinen on tämä prosentin lasku, tämä suoraviiva. Ja jos laskette tämän eron, niin silloin saatte tämän ylijäämän. Tämä ylijäämä meillä oli vuoden 2013 lopussa, noin kaksi miljoonaa. Tämä ei teille varmaan olekaan uutta, mutta se mitä me näemme tässä on, että tämä ylijäämä tulee laskemaan tulevina vuosina takapainottaisuuden takia ja riippuen eri skenaarioista on korkeampi tai alhaisempi ylijäämä, mutta miten sen sanoisin, tämän kauden lopussa sitten ylijäämä kasvaa jälleen emmekä oikein tarkkaan tiedä, millainen se sitten tulee olemaan. Kun kaksi vuotta sitten tapasimme ja keskustelimme tästä backloading-ehdotuksesta, sanoin 1,4 miljardia eh, vuonna 2020, enkä ollut silloin, eh, se ei ollut silloin oikea arvio. Eh, tämä markkinavakausvaranto alkaa 2021, ja sitten meillä on tämä ylempi kynnys ja alempi kynnys, ja tämä hedging-putki niin kauan, kun ollaan tämän yläpuolella, niin tämän putken ylempi kynnys, siitä otetaan 12 prosenttia näistä oikeuksista pois, ja kun ollaan tämän alla, niin sitten on taas 100 miljoonaa tonnia pois joka vuosi kun nyt haluan näytän teille, mitä eri toimenpiteitä meillä on, se on kolme erilaista vaihtoehtoa. Tämä eh, makinan vakausvaranto voitaisiin aloittaa aikaisemmin tai sitten myöskin myöhemmin. 2017 oli se vuosi, josta keskusteltiin ja silloin meillä olisi noin kahden miljardin eh, ylijäämä mitä muuten voitaisiin tehdä, ottaa nämä takapainotetut päästöoikeudet markkinavakausvarantoon, silloin tämä ylijäämä laskisi, kun markkinavakausvaranto alkaa 900 miljoonalla tonnilla. Ja sitten tämä viimeinen kalvo, tässä näytä, mitä muuta myös voisi tehdä. Voitaisiin pienentää tätä hedging-putkea ajan myötä, koska se riippuu kysynnästä järjestelmässä ja tulevaisuudessa myös tämä hedging kysyntä tulee alentumaan ja tällä tavoin tätä putkea voitaisiin pienentää. Nyt olenkin oikeastaan esitykseni pitänyt. Olen nyt esitellyt eri vaihtoehtoja muutoksen parametreja ja seuraavassa paneelissa voimme sitten keskustella tarkemmin, millaisia vaikutuksia tällä voisi olla. Kiitoksia. Thank you very much, Mr. Herman. Uh... Kovasti kiitoksia, herra Fernand, siitä, että piditte myös aikataulusta kiinni. Me olemme pikkasen myöhässä, olimme vähän myöhässä. Pidän teistä panelistien kanssa tänne. Ja nyt pyydän Matias Groottea kollegaani puheenjohtajaksi. Von meiner Seite wünsche ich No niin, minunkin nimissäni hyvää päivää ja olen iloinen, että niin monet ovat tänne työpajaan tulleet tänään keskustelemaan markkinavakausvarannosta. Päästökauppa on aihe, joka olemme seuranneet jo use, vuoden ajan minua. Tämä on askarruttanut viime aikoina liittyen tähän backloadingiin. Ilmastokomissaari aina kysyy minulta, milloin olette tämän backloadingin käsitelleet parlamentissa? Kestääkö tämä jouluun asti? Ja minä sitten aina sanon, että no, minä, mistä vuodesta on kyse. Me olemme käyttäneet hyvin paljon aikaa tähän ja nyt käy ihan selväksi, alustuksestakin kävi selväksi, että backloading, takapainotus on ainoastaan lykännyt ongelmia, me olemme ostaneet aikaa ja nyt on sitten kyse siitä, miten tämän eurooppalaisen ilmastopolitiikan ytimen saamme toimimaan, nimittäin päästökaupan, että kaikki markkinatoimijat tietävät, minne ollaan menossa. On kyse investointien turvallisuudesta on kyse myös siitä, että tämä vahva väline, tämä terävä miekka, se teroitetaan jälleen, eikä vaarana ole sitä, että meillä on sitten 28 erilaista verotusjärjestelmää loppujen lopuksi, koska luulenpa, että valtiovarainministerit Euroopan unionissa ovat erittäin erittäin luovia ja tätä me emme halua. En haluakaan puhua yhtään tämän enempää, vaan haluaisin esitellä teille panelistit niin, että voimme heti ryhtyä keskusteluun. Ensin haluaisin tervetulleeksi Markus Ferdinandin, joka on Thomson Reutersin EUn hiili analyytikko. Hän puhuu hiili, hinna, hiilen hinnasta ja ylijäämästä. Olkaa hyvä. Um, yeah, my name is Marcus Ferdinand. Kiitos, herra Kroate, Olen Markus Ferdinand ja analysoin EU ETS-analyysiä Thomson Reutersilla. Ja me olemme luoneet työkalun, jonka avulla analysoimme päästökauppaa. Me pystymme eri tekijöitä muuttamaan tämän työkalun avulla. Tässä ylhäällä näkyy alkamispäivämäärä, nämä kynnysarvot ja lisäksi kuinka tämä backloading käsitellään. Näytän tässä muutamia potentiaalisia tilanteita, näkymiä. Tämä perustuu 2030 ilmastotavoitteisiin, jotka juuri on neuvoteltu neuvostossa. En nyt puhu tästä yksityiskohtaisesti tästä mallinnustavasta. Tässä on aikarajoitteita. Nyt haluaisin kiinnittää huomioon ensin tähän komission ehdotukseen. Tässä vasemmalla näkyy tämä markkinoiden tasapaino. Siinä näkyy tämä ylitarjonta aikaansaatossa ja oikealla puolella näkyy nämä hintanäkymät. Tässä on havaittavissa, että tällä backloadingilla on hetkittäinen vaikutus markkinoihin. Se vaikuttaa hetkittäisesti markkinointiin, mutta näiden päästöjen palauttaminen markkinoille johtaa ylijäämän kasvuun vuonna 2020. MSRn alussa niin on havaittavissa, että ylitarjonta laskee ja tämä tilanne vakautuu 2030 mennessä. Tässä on tämä varjostettu alue. Siinä on MSRn tämän markkinareservin kehittyminen. Tässä on ottamassa miljardia päästöoikeusyksikköä markkinoilta ja ne päästään markkinoille 2026. Tämä päästö, päästöoikeuksien hinta tulee pyörimään 10 euron tienoilla ja 2020, kun markkinoille palaa nämä backloading takapainotteiset oikeudet niin odotamme, että hinnat hiljattain kasvavat siten, että 2030 mennessä hinta on 35 euroa per yksikkö. Tässä on kyse siitä, mitä MSR saa aikaiseksi, mikäli poistetaan tämä MSR, niin tässä tulee kavion mukaan oranssiviiva, Orossiviiva on tämä näkymä ja harmaa viiva on tämä komission ehdotus. Vasemmalla on kuva markkinoiden tasapainosta. Tässä ylijäämä olisi pitkäaikaisempi ilman MSR ja hinnat nousisivat Tämä MSR tuli tukemaan nykyistä hintaa, joka olisi keskiarvoltaan 9 euroa korkeampi 2021-2030. MSRn avulla saadaan enemmän vähennyksiä 2030 vuoteen mennessä. Yli tuli jatkumaan paljon pidempään ilman MSR. Tämä hidastaa investointeja vähähiilisiin teknologioihin. On useita tekijöitä, jotka vaikuttavat tähän mekanismiin, joten minä voin nyt näyttää teille, mitä tapahtuisi, mikäli MSR aloitettaisiin jo aikaisemmin. Jos katsoo vasemmanpuolista kaaviota, tässä on havaittavissa, että ylijäämä, ylijäämän lasku alkaa jo 2018, mutta tässä on havaittavissa, että takapainotteisten oikeuksien palauttaminen markkinoille tulee heikentämään tätä vaikutusta. Tässä näkyy myös sama tässä oikeanpuolisella. Hinta pysyy melko vakaana johtuen siitä, että näitä takapainotettuja päästöoikeuksia palautetaan markkinoille. Tämä puuttuisi ainoastaan rajoitetusti tähän takapainotettujen päästöoikeuksien ongelmaan. Eräs mahdollisuus on se, että takapainotetut päästövedet, painotteiset päästövedet siirretään suoraan reserviin. Tässä on nyt sellainen skenaario. Tässä nähdään, että aikaisempi aloitus laskee välittömästi markkinoiden tasapainoa, takapainotteisuus ei puutu tämän mekanismin toimintaan hinta liikkuu ylöspäin tasaisesti. Nyt muutan näitä eri tekijöitä, muun muassa poistotasoa ja kynnyksiä, kynnysarvoja. Mikäli päästöoikeuksia poistetaan markkinoilta 10 prosentin tasolla 15 prosentin sijaan, joka komissio on ehdottanut, niin tässä on havaittavissa pieni siirtymä tähän yleiseen rataan. Tämä pätee niin markkinoiden tasapainoon kuin hintanäkymiin. Mikäli oikeuksia poistettaisiin enemmän, niin suunta olisi samanlainen, mutta ratsiviiva olisi toisella puolella harmaita viivaa. Mikäli tässä muutetaan arvoja, niin voidaan havaita, että hieman ennen 2030 vuotta tässä näkyy vaikutus, Mikäli näitä kynsarvoja käytetään alempina, niin tässä on havaittavissa siis samanlainen suuntaus. Tässä matalammat kynnykset vaikuttavat kaavioihin. Ja vaikuttaa siihen, miten päästöarvot palautetaan markkinoille. MSRn vaihtoehtoiset suunnitelmat vaikuttavat erittäin paljon päästökauppamarkkinoihin. Lisäksi päästövähennysten kannustimet vaikuttavat kokonaisuuteen. Se, kuinka paljon päästöoikeuksia poistaa markkinoilta, vaikuttaa vain vähän hintoihin. On kaksi eri suunnitelmaa, jotka vaikuttavat siltä, että ne voivat merkittävästi vaikuttaa tilanteeseen. Kyseessä on koska MSR alkaa ja toinen on se, kuinka paljon oikeuksia poistaa markkinoilta. Kiitoksia oikein paljon, herra Fernand. Ja nyt meillä on sitten seuraava puhuja. Tämän äh, äh, puheen aiheena on äh, markkinavakausvarannon vaikutus käyttäytymiseen, markkinoiden osallistujien käyttäytymiseen. Ja puhuja on Luca Taskini, Grantham Research Institute, London School of Economics. Hyvää iltapäivää. Olen Luka Taskini olen tutkijana London School of Economicsissa ja olen Grantham tutkimuslaitoksesta. Minun tehtäväni on tänään asettaa MSR-markkinoiden epäonnistumisen konteksti. Minkä takia tämä MSR on olemassa? Peruskysymys. Mikä ongelma? Miksi me keskustelemme tästä reservistä? Kysymys on politiikan suunnittelusta epävarmuuden vallitessa. Me tiedämme, että kun me suunnittelemme politiikkaa ja valitsemme jonkun kiinteän veron tai kiintiön, me lukitsemme itsemme tiettyihin seuraamuksiin, jotka liittyvät siihen, että me emme kykene näkemään tulevaisuudessa tapahtuvia epävarmoja kontingentteja tapahtumia. Tämä liittyy myöskin eurooppalaiseen päätöskapajärjestelmään. Meillä oli talouslama, joka oli erittäin iso ennustamaton tapahtuma, joka vaikutti pysyvästi kysyntään ja vähensi päästöoikeuksien hintaan. Meidän täytyy suunnitella järjestelmä, joka tavallaan ennustaa tai reagoi tällaisiin ennustamattomiin taloudellisiin muutoksiin, shokkeihin tai ennakoimattoman teknologian kehityksiin. Toimiko järjestelmä vai mitä me näemme sen? Meidän täytyy ensin katsoa, mikä on optimaalinen lopputulos. Ja sitten täytyy katsoa MSRn toimintaa eri parametrien vallitessa, kuten Markus kuvasi. Mikä meistä olisi optimaalinen lopputulos? Määritellään optimaalinen lopputulos ennen, äh, ensin ilman epävarmuutta ja tällaisella informaatiolla. No silloin me voimme identifioida, mikä on optimaalinen polku. Me tiedämme yrityksen preferenssit, mitä tulee korkotasoon. Me tiedämme, että ne yleensä alkavat Äh, vähentämään ja alhaisimmilla päästö äh, korkotasolla. Me tiedämme, että yleensä tässä on sellainen matala taso ensin. Me pyrimme sitten kuvaamaan tämän optimaalisen vähentämisen tähän ylijäämien tasoon ja optimaaliseen polkuun saattaa liittyä suuriakin ylijäämiä, koska silloin päästövähennykset tapahtuvat varhaisemmin suhteessa tulevan lopputulokseen. Mutta tärkeää on, miten päästöt jakautuvat ajassa. Koska tämä on cap and trade järjestelmä ja tarkoitus on pysyä tässä päästökaton alla. Tässä on päästä vähän yksi eri äh, vuosina horisontin loppuun, joka meillä oli 2050. Ja tässä päästöt. Koska tämä päästökatto on kiinteä, Kysymys on siitä, miten me uudelleen allokoimme meidän päästö ponnist- vähentämisponnistelut ja päästöt. Me tiedämme, että todellisuudessa yritykset tois- toimivat epävarmoissa oloissa, niillä on epävarmuutta sekä talouden että tulevan politiikan suhteen, ja epävarmuus saa yritykset vähentämään niiden varhaista vähentämistä, ja ne lykkäävät vähentämistä säätelykauden loppupäähän ja se on suboptimaalinen lopputulos. Sitä me emme halua. Tämäkin voidaan muuttaa su- suboptimaaliseksi ylijäämä tasoksi, eli suboptimaaliseksi määräksi päästöoikeuksia, jotka ovat kerroissa. Ja tämä on seurasta myös ennakoimattomista tapahtumistakin, jota ei voida täysin ennustaa. Mikä on MSRn tehtävä? Tästä jälleen aina kun on e- täysin ennakoimattomia shokkeja taloudessa tai teknologia e- etenee ennakoimattomasti, niin se vaikuttaa perustavasti oikeuksien kauppaan ja me pyrimme kompensoimaan tätä perustavaa muutosta kysynnässä. Se on tämän vakauttamisen reservin tehtävä. Pyrin parissa diassa näyttämään sitä kohtaa, mutta MSR pyrkii siihen, että päästöön vähentämisteknologiaa omaksutaan varhaisemmassa vaiheessa polkua. Koska tämä johtuu siitä, että tämä päästökatto on kiinnitetty per vuosi ja me pyrimme varhaistamaan näitä toimia. Ja se on MSRn vaikutus. Tässä tapauksessa toteutin ää, äh, tämän vakauttamisreservin niin kuin komissiosta ehdottaa. Tämä on tällainen MSR, jossa 12 prosenttia vedetään pois oikeuksia 100 prosenttia injektiota järjestelmään kuten Markus kovasi. MSR luo niukkuutta ja ennakoi tulevaa niukkuutta ja tätä kautta lisää päästön vähentämistoimia. Ja tämä näkyy selkeästi tässä kuvassa. Nämä siniset palkit pylväät osattavat meidän mielestä optimaalista lopputilannetta. Punainen linja on suboptimaalinen linja, jossa yritykset vähentävät vähemmän alussa ja niillä on enemmän päästöjä alussa ja sitten enemmän vähennyksiä lopuksi ja enemmän päästöjä, vähemmän päästöjä lopuksi. Tämä on suboptimaalista, koska järjestelmä on vähemmän kustannustehokas. Ja tämä musta viiva tässä viivassa osoittaa tai edustaa sitä, mitä MSR-reservi aiheuttaa. Se tilttaa tuota punaista viivaa ja siinä lähestytään optimaalista lähestymistapaa. Ja, ja riippuen siitä, miten me tämän reservin suunnittelimme, me voimme saada tämän, nämä linjat mahdollisimman lähelle näitä sinisiä palkkeja. Ja lopuksi epävarmuus ja epätäydellinen informaatio johtavat suboptimaalisiin lopputuloksiin ja vaativat politiikkaan sopeuttamista. Meidän täytyy kyetä reagoimaan ennakoimattomiin muutoksiin, teknologian muutoksiin. Tämä voi koska alkuperäinen politiikka ei ole teknologian muutoksen tai sokin jälkeen enää optimaalista, ja vakausreservi vähentää ennakoimattomien shokkien vaikutuksia. Sen lisäksi ää, MSR voi vähentää suboptimaalisuutta. Se vähentää suboptimaalista luomalla kannustumia varhaisemmille päästöön vähennyksille sen sijaan, että ne tapahtuisivat myöhemmin kaudella. Ja tärkeää ymmärrettävää tässä on, kuten Markus totesi, että MSRn parametrit ovat merkittäviä tekijöitä. Meidän täytyy ymmärtää, mitä nämä parametrit asetetaan, jotta saamme tämän halutun lopputulokseen. Ja näiden injektiokynnykset pitäisi asettaa kunnolla, jotta kykyisimme vähentää tätä suboptimaalisuutta. Ja pitäisi ottaa myös huomioon, että järjestelmässä on paljon ylijäämiä, mahdollisesti siksi, että järjestelmässä on ennakoitu tulevaa äh, niukkuutta aikaisemmin. Kiitoksia oikein paljon. Ja seuraava puhuja on Andrei Marku, joka on CPS äh, Carbon Market Forumin johtaja ja hänen puheenvuoronsa on näkemiä äh, MSR-mallintamiseen. The Carbon Market Forum. Kiitos paljon. Olen CPSS hiilikauppaa analysoivan ryhmän jäsen ja me tulemme katsomaan tulevaisuuteen kysymään kysymyksiä, jotka liittyvät tulevan paneelin keskustelun aiheeseen. Meidän avainlöydös on se, että EU-päästökaupan tavoite on se, että vähennetään kasvihuonekaasupäästöjä kulutehokkaalla tavalla. Tämä liittyy 2050 vuoden päästövähennystavoitteisiin. Tehokkuus, mikäli sana halutaan saavuttaa, niin tulee päätämään vuoteen 2050 50 asti. Tässä on tapahtunut tässä päästökauppasuunnitelmassa suunnitteluvirhe. Tässä ei annettu tarinan suhteen minkäänlaista joustavuutta. Markkinoilla on oltava tarjontaa ja kysyntää. Silloin kun kysyntä vähenee, niin tarinan on vähennettävä. Tässä ei kuitenkaan ollut sitä mahdollisuutta, että tarjonta vähennetään. Tässä oli vakio määrä huutokaupattavia päästöoikeuksia. Tämä suunnitteluvirhe on johtanut siihen, että EU-hinnat ovat alhaalla. Tämä vähentää päästökaupan tehokkuutta. Se, että löy- tämä estää sitä, että löydetään kulutehokkaan tapa vähentää päästöjä. Kuten Luka Takini juuri esitteli, hinta ei heijastele pitkän aikavälin niukkuutta johtuen monesta syystä. Tämä markkinasuunnittelu markkinoiden luonne myös. Kyseessä on nuoret markkinat. Tässä on pitkää taustaa, kuten muilla tärkeillä hyödykemarkkinoilla, kuten vaikkapa öljymarkkinoilla. Ja EU-päästökauppa, niin tässä ei ole riittävästi lyhyen aikavälin reaktiokykyä. Tässä pitkän aikavälin tavoitteet, niitä ei koeta oikeudellisesti sikoviksi. Tässä tarvittaisiin mekanismi, joka pystyy käsittelemään niin pitkän ja lyhyen aikavälin ongelmia, ettei lyhyellä aikavälillä tuhota luottamusta päästökauppajärjestelmään. Meidän ratkais, meidän näkemyksen mukaan MSR tarjoaa ratkaisun tähän päästöoikeuksien huutokauppaan. MSR ei puutu toiseen asiaan ja tämä liittyy vapaiden päästöoikeuksien myöntämiseen. Mm, Markus Ferdinandin esitelmä, niin siinä tarvittiin tätä tämmöisen ratkaisua, ratkaiseeko se ongelman. Me olemme nähneet tässä varsin selkeästi, että Mikäli MSR alustetaan niin mikäli sitä ei aloiteta, niin tässä on merkittävä ongelma, mutta ei tässä ole kovinkaan suurta ongelmaa eroa. Mikäli katsotaan ylitarjontaa markkinoilla, niin tämä yläraja tavataan 2030 ja se tulee vastaan 2025, mikäli se alustetaan nyt. Tässä viiden vuoden ero kyllä, mutta vaikuttaako tämä uskottavuuteen ja päästökaupan elinkelpoisuuteen? Tässä on näitä muuttujia, eri muuttuja tarkastettu näillä muuttujilla on merkitys kokonaiskuvaan, mutta jälleen kerran nämä eivät muuta kovinkaan suuresti. Lopputulemaa tässä saattaa olla kuuden vuoden ero, mutta merkittävä ero ei tapahdu. Suuri ero tapahtuu siinä, että aloitetaan aikaisessa vaiheessa ja ei palauteta markkinoille näitä päästöoikeuksia. Silloin osetaan tähän ylärajaan 2022 eikä 2030. Tämä on hyvin aikainen vaihe. Mikäli katsoo markkinoiden näkökulmasta, niin tässä on lisätekijä, jota tulee katsoa. En tiedä, miten tämä malli ottaa huomioon hintareaktion, mutta oletuksen mukaan hintavaikutus näkyy aikaisemmassa vaiheessa kuin miten se näkyy tämän mallin mukaan. Tämä on mielestäni, minun näkemykseni joka perustuu markkinoihin. On lisäksi toinen asia, jonka haluaisin tuoda esille, on eri hintoja, mutta eräs asia on se, että nämä hinnat ovat mitenkään erityisen korkeita, varsinkin kun katsoo, että hiilivuoto kustannus on 30 000 euroa per tonni. No, tämän minun ehdotukseni, että tämä asia nostetaan esille paneelissa, se on puheenjohtajan päätettävissä, mikä on MSRn tarkoitus, mitkä ovat ne ongelmat, jotka se pyrkii ratkaisemaan. Mielestäni tämä on selkeä kysymys, mutta tässä on eri tulkinnat mahdollisia. Voiko MSR ratkaista koko ongelman vai voiko se ratkaista osan vai kaikki ongelmat? Tarvitaanko tässä reset-nappulaa? Mikäli MSR vastaa todelliseen ongelmaan, niin miksi tässä tulisi odottaa? Mikäli MSR ei ole hyvä asia, niin sitä ei tulisi toteuttaa ollenkaan. Mielestäni tämä on erittäin looginen tämä ajatuksen juoksu tässä taustalla. Mikäli olen väärässä, niin haluaisin kuulla vasta-argumentin. Miten tämä vaikuttaa ilmastonmuutospolitiikkaan onko tässä syytä odottaa tämä tutkimus, jonka olemme nähneet, niin tämän puolesta ei ole kuultu väitteitä. Ne muuttumat, muuttujat, jotka totin esille, niin ottavatko ne huomioon ö, talouden muutokset, energiamarkkinoiden muutokset. Sopetusta on tehtävä, miten se tehdään. Puheenjohtaja on myös puhunut näistä MSR, MSRn käsittelystä lokakuun neuvostossa. Ja kuinka tämä, mikä tässä lopputulossa on erittäin hyvä kysymys. Kiitoksia tästä esityksestä. Nyt annan puheenvuoron kollegoille ja tässä kerään nimiä listaan. Ehkä voimme kaksi eri ryhmää kysymysryhmää tehdä pyydän, että puhutte korkeintaan minuutin, koska meillä täytyy olla mahdollisuus panelisteille äh, vastata näihin kysymyksiin. Ensimmäinen kysymys tulee Ivo Belletiltä. Ole hyvä. Thanks, Matias. Äh, Kiitos, Matias. Ja minä todella pidänkin tästä minuutin puheenajasta kaksi ihan tarkkaa kysymystä. Äh, herra Taskini puhui markkinavakausvarannon parametreista – se mitä sanoa, että esityksessänne oli, että injektion kynnykset olisi asetettava oikein ja niitä täytyy olla muokattavissa. Tarkoittaako tämä, että pitkällä tähtäimellä seuraavan 15 vuoden aikana niiden pitäisi olla joustavia? Ei pysyviä 10-15 vuoden ajan, vaan pitääkö meidän rakentaa sinne jotain joustavuutta? Tämä on ensimmäinen kysymys. Ja toinen kysymys on kaikille kolmelle herralle. Yksi argumenteista, herra Markku, voisi olla, eh, ja nyt eh, eh, siis odottaa MRSRn kanssa on kustannukset teollisuudelle. Teollisuutta saattaa kohta, kohdata näiden päästöoikeuksien hintojen nopea nousu ja miten tätä sitten käsitellään. Thank you. Kiitoksia Nils Turval. Kiitos puheenjohtaja. Tässä kysymykset liittyvät politiikan moraaliin. Aluksi olemme tarpeeksi hölmöjä hyväksymme, hyväksyäksemme päästökauppajärjestelmän neropatialle se 20 vuotta sitten sanoi, että tämä on täydellinen tapa. Ratkaisemme kaikki ongelman. Olemme tarpeeksi törppäjä uskomaan. Ja sitten me törmäsimme backloadingiin, järjestelmä ei toiminut. Ja taas joku neropatti sanoi, että ei backloading ole mitään, ratkaisemme ongelman. Ja sitten kuuden kuukauden kuluttua uusi vesseli tulee tänne ja sanoi, että backloading ei toiminut. Meillä on uusi MSR-järjestelmä, joka on täydellinen ja ratkaisee ongelmat loppuelämäksi. Jos kukaan manipuloisi markkinoita samalla tavalla kuin me teemme nyt, esimerkiksi valuuttamarkkinoita manipuloisi, niin mehän olisimme telkien takana. Ne, no, neropatit eri laitoksista saisivat sakkoja ainakin rikoksen avustamisesta. Joten voisitko löytää sopivan poliittisen tien ulos tästä ongelmasta, jonka olemme Ja sitten Päte Liisa. No. Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Kiitän kaikkia puhujia ja kaikkia, jotka ovat täällä tänään, koska tämä osoittaa, että parlamentilla on tässä kysymyksessä tärkeä rooli. Meillä on neuvoston tulkinta, että kaikki on muka päätetty, mutta en usko, että näin on. Neuvosto sanoo, että periaatteessa se tukee tätä, mutta yksityiskohdat, esimerkiksi tämä ajankohta, siitä me keskustelemme täällä ja on hyvä, että kaikki kiinnostuneet ovat äh, mukana täällä. Äh, pieni kommentti herra Turvalsille. Mielestäni tämä on äh, historian väärä kuvaus. On paljon ihmisiä täällä valiokunnassa ja parlamentissa, jotka sanovat jo 2002 ja 2003, että niin kuin neuvosto ja komissio asian on ehdottanut, se ei tule toimimaan. Meidän täytyy tehdä kompromisseja poliittista syistä, mutta tämä ei johdu siitä, että järjestelmä periaatteessa olisi huono. Ja virheistä on tietenkin opittava, joten että, sanotaan, että että ei tätä voitu ennakoida ei tämä ole totta. Kyllä me silloinkin jo ehdotimme näitä viitearvoja ja ähm, huutokauppaamista, ja jos jäsenvaltiot eivät äh, olisi yliallokoineet vuoteen 2012 mennessä, niin meillä ei ollut, äh, se ollut tätä ongelmaa. Kysymys äh, asiantuntijoille kuinka paljon hinta voi oikeastaan nousta. Meillähän on tiettyjä turvamekanismeja, mikä on realistinen hintaa komission ehdotuksen käyttöönoton jälkeen. Jotkuthan sanovat 100 euroa, mielestäni tämä on epärealistista. Mistä meidän pitäisi teidän mielestänne puhua, jos hyväksymme komission ehdotuksen? Mikä on realistinen hinta, joka sitten muodostuu? Liise. Paljon kiitoksia Peter Liise. Ja sitten minä itsekin olen äh, puhujalistalla tai kysyjälistalla varjoesittelijänä ja Bas Eichhout myös. No sitten viimeisenä puhuu Bas Eichhout, en nähnyt häntä äsken. Niin minun kysymykseni menee sen suun, siihen suuntaan, että kuulimme äsken puheenvuoron, että meidän ei tulisi puuttua markkinoihin. No, en voi kuin nauraa. Emme muuta teekään joka päivä rahoitusmarkkinoilla ajattelimme ensin jättää kaiken markkinoiden hoidettavaksi, sitten olisimme kyllä ajaneet päin seinää, ellemme muuta teekään kuin puutu markkinoihin. Tämä keskustelu backloadingista se eh, tehtiin ainoastaan, jotta ostaisimme aikaa. Kukaan ei täällä uskonut vakavissaan, että tämä on ongelman eh, ratkaisu, vaan eh, tarvitsimme tätä aikaa, jotta voisimme keskustella markkinavakausvarannoista ja muista ratkaisuista. Minun kysymykseni liittyy hiilivuotoon. Meillä oli keskustelu tästä hiilivuotolistasta, äh, joka laskettiin 30 eurolla per hiilidioksiditonni. Nyt me tiedämme, mikä hinta on. Äh, kuilu on valtava. Ehkä voisitte äh, loppupuheenvuoroissanne tästä vielä puhua. Mikä olisi realistinen pohja hiilivuodon laskemiselle? Mitä ensi vuosina täytyy tehdä, jotta nämä suuret edut, joita teollisuus vielä tällä hetkellä eh, saa hopea tarjottimella meiltä, eh, saadaan vähennettyä ja päästään eh, todellisiin lukemiin. Bas Eichhout. Because, uh, more or less I Minulla oli näitä samoja kommentteja, niin sille tämä backloading ei koskaan ollut mikään lopullinen ratkaisu, se oli pikemminkin poliittinen kompromissi. Tämä poliittinen kompromissi toi meille mukana ongelman, ja kysymykseni liittyy siihen, mikäli MSR on nyt tämä ratkaisu, jota tarjotaan, niin eikö sitä voitaisiin tehdä mahdollisimman järkevää siten, että hinta olisi vakaasti kehittyvä. Hinnan ei tule olla vakaa, mutta sen kehityksen tulisi olla vakaa. Ja kysymys on ehkä pikemminkin Markus Ferdinandille. Tässä komission ehdotuksessa on ensin backloading, tässä on erittäin merkittävä ylijäämä. Ylijäämää tulee vielä enemmän 2020 ja 2021. MSR ryhtyy toimimaan. Kaikki varmasti ymmärtävät, että tämä on naurettava. Onko analyysiä sen suhteen, että tässä osoitetaan, että hinna, hintakehitys on vakaampaa, mikäli tämä aloitetaan aiemmin siten, että nämä backloadingin backloading päästöt asetetaan heti MSRn. Osaatko sanoa mitään mikäli tehdään tällaisia, tällaista hienosääntöä komission ehdotukseen. Kiitoksia. Sitten aloitan herra Ferdinandista. Voisitteko astata näihin kysymyksiin kaksi minuuttia? Kaksi minuuttia on haastavaa. Selvä. Belletin kysymys liittyen vähennyskustannuksista tai teollisuuden kustannuksista. Kuten mallintamisesta näkyy, tässä on komponentti, joka nostaa hintoja. Jos markkinoille kiristää, niin hinnat nousevat. Mutta tässä on hyötyä. Alhaisemmalla hinnalla on vähemmän päästövähentämisyrityksiä korkeammilla hinnoilla päästöjä vähennetään enemmän. Ja kuten Luka totesi, tällä hetkellä on kuilu lyhyen aikavälin markkinanäkemyksellä ja pitkän aikavälin tavoitteella. Ja jos me aina sitä pitkän, lyhyen aikavälin ää, triggereihin, me emme luo niitä pitkän aikavälin signaaleja, joilla saisimme yritykset investoimaan optimaaliseen polkuun. signaalit ovat täysin kiinni siitä, miltä MSR näyttää, miten muut tärkeät tekijät kehittyvät, niin kuin talous, ää, vai vähentämistavoitteet 2030 asti. Tässä on vielä paljon kysymyksiä ja paljon työtä tehtävänä. Mutta aina tässä on tällainen trade-off sen välillä, mitä voidaan saavuttaa nyt ja mitä myöhemmin. Ja tämä on tietysti kiinni hintatasosta. Ja liisen kysymykseen liittyen hintoihin – minä pyöritin pari sessiota talouden indikaattorista 2001-2030 keskihinta perusskenaariossa on 1,7 prosenttia BKT kasvua ja 1,9 prosenttia sitten 30, eli OECD, IMF, niin 23 euroa per tonni on tämä hinta ja sitten toisessa seniorissa 15 euroa. ja Jos kolmen prosentin kasvulla optimistisesti, niin tonnin hinta olisi 48 20, 30 mennessä. Sitten Eichhardtin kysymys hiilen hinnan vakaudesta. Kyllä se sitä, mitä määrittelee, mikä on vakaata. Mutta näytin esittelyssä, että jos aloitetaan ajoissa 2018, ja jos oikeuksia voidaan siirtää suoraan ää, reservin eikä päästä suoraan markkinoille, niin nähdään, että markkinoiden ylijäämä hyvin astettain vähenee. Ja johtuu lähinnä siitä, että päästä katto cap. Ää, sitä ei enää himerrä tämä markkinoiden päästöoikeuksien ylitarjonta. Ja sitten kun tämä muutetaan hin, tarkastella hintaa sitten, niin hinta polku on samanlainen, eli hinnat äh, lisääntyvät erittäin maltillisesti samansuuntaisesti. Kiitos. Next Kiitoksia oikein paljon. Ja seuraavaksi herra Taskiini, kaksi minuuttia, jos mahdollista. Kiitoksia herra Grote. Lähden tästä ihan ensimmäistä asiasta. Äh, mukautettavat parametrit, kyllä niiden täytyy olla mukautettava. Meillä täytyy olla sisäänrakennettua joustavuutta. Öm, MSR-otetaan käyttäen, koska meillä ei ollut riittävästi joustavuutta. Tämä on juuri se syy, minkä Andreikin otti esiin. Joten meillä täytyy olla mukautettavia parametreja, mutta erittäin tärkeää on se, mikä on MSRn tavoite ja sitten suunnitella nuo muokattavat parametrit noiden tavoitteiden ympärille, jotta markkinavakausvarannon toiminta voidaan maksimoida yritän puolustaa eh, edeltäviä kollegojani. Jos välitämme viestin, että markkinavakausvaranto eh, ratkaisi ongelman, niin se ei kyllä ollut viestini. Eh, minä oikeastaan tulin tänne ymmärtääkseni, mikä virhe, ongelma oikeastaan on. Ongelma on se, että tämä on keinotekoinen markkina, tämä ei ole luonnollinen markkina. Meidän täytyy pystyä muokkaamaan vanhoja sääntöjä, jotka luotiin tavalla, joka eivät ottaneet laisinkaan huomioon valtaisia suuria muutoksia järjestelmässä. En minä tule tänne ja sano, että markkinavakausvaranto ratkaisee ongelmat, koska sen täytyy pystyä vähentämään järjestelmän suboptimaaliutta. Pääsemmekö sitten optimaaliin tilanteeseen, se riippuu siitä, kuinka me suunnittelemme nuo parametrit. Sitten liittyen näihin kysymyksiin liittyen hintojen variointiin Koko MSRn pointti on se, että otetaan oikeuksia pois aikaisessa vaiheessa ja palautetaan ne sinne myöhemmin. Vähennetään kysyntää. Jos tulee sitten positiivinen shokki, niin sitten lisätään näitä oikeuksia. Nämä eivät välttämättä lisää nosta hintoja huomattavasti, vaan ennemminkin vakauttavat hintoja, koska katto on määritelty jos me eläisimme vakaassa maailmassa, niin sitten hinta olisi määritelty. Ja hinta liikkuisi tämän tasapainotetun hinnan ympärillä. Meidän täytyy ymmärtää, että tämä on keinotekoinen markkina. Tämä on suunniteltu kiintiö perustuu tiettyyn tavoitteisiin. Tämä tavoite eh, ei enää ole optimaalinen, koska meillä on ollut eh, täysin ennakoimaton taloudellinen taatuma. Kiitoksia sitten edustaja Marko. Kiitos. Muutama nopea vastaus. Joustavuutta tarvitaan. Kuka tahansa voi suunnitella koneen, joka ryhtyy toimimaan 5-6 vuoden kuluttua mitä parametreja markkinoille suunniteltaisiin, niin no, on ymmärtää, miten markkinat toimivat. Sopeutuksia tarvitaan, varsinkin kun kone on uusi. Eräs esimerkki on se, että nämä hedging-tarpeet muuttumat, teollisuus tulee muuttumaan, hiilitasot tulevat muuttumaan. Mitä tulee hiilivuotoon, niin sen suhteen on tehty paljon työtä, ilmastonmuutospolitiikkaa, muuttaa tilannetta, mutta hiili... Meillä on neuvoston päätelmät, jossa viitet, viitataan 2020 vuoden jälkeen tapahtuvan hiilivuotoon. Monet sidosryhmät ovat vaatineet sitä, että sopeutetaan politiikkaan tuotantotasoihin epäsuuriin kustannuksiin ei ole voitu suoraan tavalla puuttua. Mitä tulee 30 euron viitehintaan, 30 euroa ei viittaa tämän päivän hintaan, siinä viitataan hiilivuotoon. Hiilivuoto on investointivuoto. Investointi on pitkän aikavälin asia. Mikäli ei ole 30 euron hintaa 10-15 vuoden kuluttua, niin silloin on ongelma. Joko ongelma ratkaistaan ja hinta on nolla, ei ole hiiliongelmaa, tai tilanne on sitten toinen ja hinta on 30 euroa tai enemmän. Siksi en usko, että tämä 30 euron hinta viittaa tämän päivän hintaan, vaan se viittaa tulevaisuuden hintaan, joka riippuu investoinneista. Toinen kysymys, siis, mikä on MSRn tarkoitus? MSR on pantu alulle sillä tavalla, että backloading ei enää ole ajankohtainen, se ei ole enää tarpeen. MSR on pantu alulle, koska halutaan avoin tapa eh, toimia shokkien kanssa – tässä on suunniteltu sellainen ominaisuus, että tässä korjataan markkinavirhe, suunnitelman virheitä tapahtuu markkinoiden suhteen. Tässä autetaan EU-päästökauppaa matkimaan oikeiden markkinoiden toimintaa. Tässä annetaan tämä tarjonta joustavuus, joka tarvitaan näissä kaupoissa muut järjestelmät, jotka on rakennettu Euroopan päästökauppajärjestelmän jälkeen, niin Kaliforniassa muun muassa, niin tässä on suunniteltu hintaperusteinen, ja tässä on tämä johtuu siitä, että on otettu opiksi EUn päästökauppajärjestelmästä. Ei ole mitään ongelmaa siinä, että EU ottaa myös opikseen muualta. Kiitoksia oikein paljon. Kiitoksia näistä esityksistä, keskustelusta siitä, että vastasitte kollegojen kysymyksiin. Nyt meillä on toinen osa ja annan puheenjohtajuuden kollegani Ian Duncanille, joka sitten on tämän toisen osan puheenjohtaja. Ladies and gentlemen, thank you very much uh, for uh, remaining with us for this. Hyvät naiset ja herrat, kiitos, että jäitte vielä paneelikeskustelumme. Meillä on paneelikeskustelussamme mukana neljä keskustelijaa, jotka varmasti toivottavasti saavat aikaan mielenkiintoisen keskustelun eri sidosryhmien välille. Ongelmana parlamentissa on se, että me saatamme vaikuttaa etäiseltä mutta mitä enemmän te nyt kerrotte, niin sitä enemmän me opimme, ja meillä on erittäin tärkeää ymmärtää, mitä me voimme tehdä, jotta päästökauppajärjestelmä toimii. Tällä hetkellä se ei nimittäin toimi. Esittelen puhujat, Jason Anderson johtaa EU-ilmastonmuutos- ja energiapolitiikkaa 2022 FL, Jesse Scott on ollut aiemmin mukana täällä keskustelemassa. Hän johtaa Eurodrikkeä. Hän on aiemmin ollut Demos Euroopassa ja e 3 g Peter Bocek toimii European Chemical Industry Councilissa. Hän on aiemmin ollut Hydroagrissa, joka on nyt on Jara, ja töissä. Ja lisäksi täällä on Dirk Forster, joka johtaa kansainvälistä päästökauppayhdistystä IETA, mikä me äh, puheet saavat ensin puheenvuoron ja sen jälkeen avaamme keskustelun. Voitte sitä kommentteja. Kun puhutte, pyydän, että esittää, esittelette itsenne ja pyydän, että puhuisitte yhden minuutin ajan. Näin ollen saisimme mahdollisimman paljon kommentteja ja saisimme eloisan keskustelun aikaiseksi. En puhu nyt enemmän, eh, enempää omasta asemastani, niin olen kuulemassa teitä täällä, mutta nyt on tärkeät ajat käsillä. Mikäli nyt ei onnistuta, niin emme onnistu koskaan. Pyytäisin Jason Andersonia avaamaan puheenvuorot. Kiitos. Paljon kiitoksia puheenjohtaja. On ilo olla täällä. Puhun lyhyesti. Alle kuusi minuuttia tässä voisi mennä. Minun helpottaa se, että meillä on tässä kanta, josta on sata kopiota tuolla pöydällä. WWF on työskennellyt kumppanimme Greenpeacein ja Carbon Market Watchin kanssa ja muiden kanssa tarjotaksemme teille tämän kantamme markkinavakausrahasta reservistä. Ja tästä pari pääkohtaa. Minkä takia tämä ympäristönsuojelu yhteisö on niin kiinnostunut tästä teknisestä kysymyksestä. Me olemme olleet päästökauppajärjestelmän kehittämisessä läheisesti mukana ja näin ennen vuotta 2003. Ja olemme seuranneet järjestelmää, jolla oli paljon hampumisongelmia aluksi. Ja meillä on jonkun verran myötätuntoja järjestelmän luomisen suhteen. Ja kun lapsi heittää lasten vaunusta lelut pois, niin me olemme valmiita etsimään ratkaisuja, mutta nyt järjestelmä alkaa varttua. Ja kuilu toimielimien retoriikan kanssa, joka tässä piti olla oikein hiilidioksidipäästöjen vähentämisen mallilapsi ja sitten se, miten järjestelmä toimii, niin me vähän pommaa enemmän koulukodista kuin mistään luokan primoksesta. MSR on ehdottoman välttämätön ensimmäinen askel, mutta se ei ole riittävä askel, kuten kohta totean. Meillä on joukko ehdotuksia, jotka voitte lupea meidän paperistamme. Ensiksi tarkkailijat ovat olleet silmänpistävän samanmielisiä, että MSR pitäisi alkaa aikaisemmin. Oma kantamme on 2016. 2016 puolessa välissä 2017 alussa liittyi ehdotuksemme, että pitäisi reagoida nopeammin dataan, joka tulee tuon vuoden toukokuussa. Me uskomme, että 2016 pitäisi aloittaa ja 2021 järjestelmä pitäisi arvioida, eli viisi vuotta aikaisemmin kuin nyt ehdotetaan. Miksi on tärkeää aloittaa nyt? Koska meillä ei ole teoreettista ongelmaa, johon no, tarjoaisimme teknistä ratkaisua. Meillä on ongelma käsissä ja se pahenee siitä, mistä kuulimme. Kaikki ovat erittäin samaa mieltä, että nämä backloadingista olevat osuudet, niitä ei pidä päästä takaisin järjestelmään. Kysymys on sitä backloadingista, vaan 800 miljoonaa tonnia me emme halua, että tuo hiilimäärä tulee takaisin järjestelmään. Me haluamme sen neutraloida sen sijaan, että se pullottaisi järjestelmää. Ja sitten kolmas on tämä tekninen äh, rukkaus, joka tarjotaan, että meillä täytyy olla ylä- ja alakynnyksiin muutoksia, kun me näemme ajan myötä muutoksia. Tämä ajassa tapahtuvan hedgingin pitäisi reagoida tähän järjestelmään, joten myöskin näitä kynnyksiä pitäisi muuttaa. Emme me kuvittele järjestelmää, joka toisin kuin kuvioissa, joka yhtäkkiä 2030 tippuisi kalliolta rotkan, rotkoon järjestelmän. Se tulee jatkumaan. Ja mä haluan nämä järjestelmään kertoneet tonne, tonnit siirtyä luontoon saastuttamaan. Ja meidän täytyy asettaa rajat, että käyttämättömät oikeudet eivät siirry loputtomasti eteenpäin. Ja, ja tämä, ta, tämä vakauttamisreservi luo vakautta. Muuten miekan, miekkalla ei ole järjestelmän päällä. Tämä on ainoastaan osa päästökauppajärjestelmän ongelmien ratkaisua. Meidän täytyy nähdä sen muun lainsäädännön kontekstissa, joka liittyy 2030 ilmasto ja energia kehikkoon. Ja tämä liittyy tähän ylitarjontaan järjestelmässä, että te olette tietoisia, että nämä ennustukset ylijäämästä ovat, saattavat olla paljon alhaisempia kuin mitä todellisuudessa on. Kuvitellaanpa, että tonnien määrä ei olekaan kahta miljardia, vaan yli neljä miljardia tonnia. Ja meillä on kollegat, jotka ennustavat tällaistakin. Osittain, koska me näemme politiikan onnistuvan ja energiatehokkuus ja äh, hi- vähentäminen ja uusiutuvat energialähteet ovat vähentäneet päästöjä. Meidän pitäisi nähdä laajempia vaatimuksia äh, alaspäin hiilen käyttöön 40 prosenttia. Pitäisi olla vaatimus ja tämän päästökapajärjestelmä pitäisi ottaa huomioon. Ja meillä täytyy olla myös rationaalikanta äh, hiilivuotoon. Meillä täytyy olla järjestelmä innovoinnille ja teollisuudelle, teollisuudelle me täysin tuomme sitä, mutta kaikkea ei pidä panna MSRn rasitteeksi. Ja tätä on asia tähän. E Kiitos paljon, herra Andersson. Toivottavasti ETS-järjestelmä pääsee luokalta. Seuraavana puheena Scott. Kiitoksia. Minä olen Eurolektiktistä järjestö, joka edustaa Euroopan sähkösektoria, mutta olen myös osana suurempaa yritysten koalitiota. Tämä kirja teille on lähetetty, siinä on 59 logoa nyt, jossa pyydetään nopeaa toimintaa. Tämä koalitio kattaa useita sektoreita, 4,9 miljoonaa työpaikkaa ja 9 tuhatta miljardia liikevaihtoa. Me tiesimme, että backloading oli hätäratkaisu, mutta ei ratkaisu. Me pidämme paljon enemmän tästä markkinavakausvarannosta, joka mielestämme voi olla ratkaisu. Ja tuemme sitä samantyyppisistä syistä, miksi Saksan hallitus, Yhdistyneen kuningaskunnan hallitus ja muut hallitukset sitä tukevat. Me haluamme eh, markkinavakausvarannon, joka alkaa ennen 2020 eh, vuotta. Eh, haluaisimme, että se alkaa 2017, koska muuten nämä nämä päästöoikeudet, jotka on takapainotettu palautetaan markkinoille ja sitten meillä on markkinavakausvaranto, joka ryhtyy varastoimaan. Ja tämähän on tällaista mm, jojotusta ja se ei tule mm, tuomaan mm, luottamusta näille hyvin vaikeille markkinoille. Me tuemme markkinavakausvarantoa, joka alkaa aikaisessa vaiheessa. Ja siinä yhteydessä, että tuemme tätä 40 prosentin hiilidioksidipäästötavoitetta, kasvihuonekaasupäästötavoitetta. Päästökauppajärjestelmä on aina ollut kolmesta, yksi kolmesta vaihtoehdosta. Meillä voi olla hiiliveroa, se on helpompi asettaa ennustettavat hinnat, mutta hiiliveron suhteen meillä ei voi olla yhtä EUn hiiliveroa, vaan meillä tulee olemaan 28 eri hiilidioksidiveroa. E, se on aivan varma, että meillä tulee niitä 28 olemaan. Sillä on vaikutuksia yhteisiin energiamarkkinoihin. Meillä voi olla myös tällaisia rajoituksia per tehdas, per portfolio, ja nämä ovat paljon vähemmän joustavia, joten me kyllä kannatamme enemmän päästökauppajärjestelmää, hintajärjestelmä, joka on joustava päästökauppajärjestelmän etu on myös se, että se kannustaa päästöjen vähentämiseen. Siitä on myös tullut maailmanlaajuinen malli ja Dirkillä on enemmän sanottavaa tästä. Ja siksi sillä on potentiaali viedä eteenpäin tätä globaalia päästöleikkauspolitiikkaa ja se tuottaa tuloja. Ja nämä tulot voidaan uudelleen investoida alhaisin hiilen teknologiaan. Kuitenkin päästökauppajärjestelmässä on ongelmia, jotka on ratkaistava, jos halutaan uskottavuutta markkinoilla ja voidaan saavuttaa tämä 40 prosenttia. Ensimmäinen ongelma on ovat liialliset päästöoikeudet, tämä ylijäämä, joka meillä on tänä päivänä, useita lukuja on, mutta komissio, no luku yli 2,5 miljardia vuoteen 2020 mennessä on jo erittäin ö, suuri luku. Toinen ongelma on se, että nämä eivät ole oikeat markkinat. Tarjonta on pysyvää, mutta kysyntä tietenkin muuttuu todellisessa maailmassa, joten myös tarjonnan tulisi muuttua, jos kysyntä muuttuu todellisessa maailmassa. Toinen ongelma on nykyinen katto. Se ei vastaa EUn 2050 tavoitteita. Markkinavakausvaranto pystyy ratkaisemaan eh, ensimmäiset kaksi ongelmaa, kolmas ongelma ratkaistaan 2030 paketissa, mutta se ei ole osa tätä markkinavakausvarantoa. Markkinavakausvaranto käsittelee eh, tätä ylijäämän ongelmaa ja eh, tarjonnan joustavuuden ongelmaa. Ja päästökauppajärjestelmän tavoite on saada aikaan muutosta teollisuudessa, joka osallistuu. Jos haluamme muutosta, niin silloin meidän on tehtävä investointeja. Jotta voisimme tehdä investointeja, minun sektorini selkeä viesti viimeisen viiden vuoden aikana, jolloin käyty hyvin hidasta ja myöhästynyttä keskustelua päästökauppajärjestelmästä, on se, että tarvitaan selkeitä viestejä politiikasta. Ja mm, paras viesti on päästökauppajärjestelmä, mutta tämä kuuden euron hiilidioksidihinta tänä päivänä ei ole sellainen viesti, eikä hinta, joka pysyy tällä tasolla jos odotetaan päästökauppajärjestelmän uudistamista, niin sitten lykätään näitä investointeja, joita kaikki EU-strategiat tarvitsevat tällä hetkellä. On kyse parametreista, teknisistä yksityiskodista, joista edellinen paneeli puhui, niin me olemme tehneet useita analyysiä, mutta äh, sektorina olemme sitä mieltä, että tässä opitaan tekemällä. Päästökauppajärjestelmä on markkinat ja markkinat vastaavat ja me tulemme oppimaan siitä, miten markkinaosapuolet vastaavat. Joten tarvitsemme uudistuslausekkeen markkinavakausvarantoon viiden vuoden kuluttua siitä, kun se on otettu käyttöön. Kiitoksia. Kiitos, Jesse Scott. Olit varsin täsmällinen. Peter Bocek on seuraava puheenjohtaja. Kiitos puheenjohtaja, kiitos kutsusta paneelin. On tärkeää. On tärkeää, keskustella tästä. Nyt puhutaan energiavaltaisista teollisuuksista, jotka joutuvat maksumiehiksi. Ja tässä on kuitenkin globaali kilpailutilanne, joten tässä on elämän ja kuoleman kysymys. Yhdysvaltojen parlamentaarikot pyrkivät vaikuttamaan päästökauppamarkkinoihin. Tässä on sanottu, että backloading on ainutkertainen keino. Positiivinen asia tässä nyt on se, että nyt markkinoille saadaan joustavuutta. Tämä on positiivinen asia. Ja tätä energiavaltainen teollisuus on pyytänyt alusta lähtien. On hyvä, että saadaan niin paljon päästöoikeuksia kuin tarvitaan. Me emme halua enempää päästöoikeuksia kuin mitä tarvitsemme. Ja on hyvä, että mennään niinkin pitkälle, että sanotaan, että mikäli näitä oikeuksia ei tarvita, niin älkää antako niitä meille. Tässä halutaan joustavuutta tarjontaan, joka perustuu öö, esikuva-analyyseihin. Valitettavasti tällä hetkellä ei ole riittävästi joustavuutta. Kun tehtaan sulkee, niin silloin menettää oikeuden saada päästöoikeuksia, ja kun vähentää tuotantoa tietyn kynnyksen alle, niin silloin myös saa vähemmän oikeuksia. Tämä on kuitenkin hyvin rajallinen joustavuus. Tätä voidaan parantaa. Nyt kun ennustajat ovat lähteneet liikkeelle eri olettamuksin, eräs kollega täällä esitteli Mm, tiettyjä olettamuksia liittyen siihen, että 2030 vuoden päästöt olisivat vakaalla tasolla. Tämä tarkoittaisi siis sitä, että talouden elpymistä ei tapahtuisi. Tämä olisi surullista. Toinen olettamus oli se, että talouskasvu olisi hieman yli prosentin. Niin, no, nämä ovat sellaisia asioita, joita on vaikea hahmottaa ja vaikea suhteuttaa. Minä haluaisin tuoda teille esille erään asian, sen, että tässä on liikaa kysymyksiä, joihin ei ole löytynyt vielä vastausta. Vielä ei tiedetä, mitä COP21 Pariisissa tuo, joten ei tulisi alusta MSR-liian aikaisin. Lisäksi ei ole nähty vaikutusten arviointia, joka esittäisi, mitä tapahtuu, mikäli MSR aloitetaan – aikaisemmin kuin on suunniteltu. Lisäksi ei tiedetä, millainen vaikutus MSRllä tulee olemaan hintaan. Eräs asia on varma. Tämä MSR tulee nostavan hintaa, se onkin aikomus. Niukkuutta lisätään, hiilen hinta nousee. Näin ei voida kuitenkaan tehdä, ellei katso näitä olemassa olevia riskejä mitä tapahtuu hiilivuodolle. Tämä tulee myöhemmin, näin on sanottu, näin tehdään ja sitten nyt on puhuttu hiilivuotosuojasta 2020 vuoden jälkeen neuvoston toimesta, mutta me emme ole tyytyväisiä tähän näkymään. On tärkeää, että vastataan tähän hiilivuotoon liittyvään huoleen. Tähän on puututtava, näin ei voi jatkua. Me olemme sitä mieltä, että tässä tulisi olla käsi kädessä kasvanut joustavuus liittyen oikeuksiin ja lisäksi päästökauppajärjestelmän tulisi olla kasvu, kasvun kestävä. Meidän pitää puhua ainoastaan shokeista, vaan meidän tulee puhua myös kasvusta, työllisyydestä ja kustannuksista kuluttajille. Sillä tähän mennessä olemme kuulleet sen, että energian hinta tulee kasvamaan ei ainoastaan teollisuudelle, vaan myös loppukäyttäjälle. Ja tässä vaiheessa energiaköyhyys on monissa jäsenvaltioissa jo ongelma. On monta kysymystä, joihin ei ole löytynyt vastausta. Me sanomme, että kyllä, päästökauppajärjestelmää voidaan parantaa, meillä on erittäin hyviä ajatuksia, ja jos sallitte, teemme sen kerralla, saamme enemmän joustavuutta oikeuksille. Tämä riippuu siitä, sallitteko tämän tapahtuvan MSRn avulla. Kiitos. Thank you very much, Mr. And now to... Kiitos, Bocek. Viimeinen puhuja paneelissamme. Jätän puheenjohtaja Dick Forster. Mr. Chairman. Kiitos, puheenjohtaja. Ilo olla täällä antamassa vähän makua siitä, mitä järjestämme on lähestynyt tähän taas. Ja sitten tuonne kansainvälistä päästökaupajärjestelmää me olemme tämän alan järjestö, ja tässä on monia sektoreita, jotka ovat päästökauppamarkkinoilla kautta maailman ja Euroopassa. Ja tavoitteemme on, että markkinat ovat, nousevat ratkaisuksi ilmastonmuutokseen ja haluamme, että markkinat ovat yhteydessä toisiinsa. Ja me olemme mitenkään ottaneet tätä asiaa kevyesti. Olemme täällä kaksi vuotta sitten puoltamassa backloadingia, mutta ainoastaan sellaisessa kontekstissa, että tehtäisiin myös merkittäviä rakenteellisia muutoksia ja osana ohjelmaa, jossa päästökauppajärjestelmä olisi keskiössä. Me etenemme. Backloadin oli alkuaskel, mutta tarvitaan lisää toimia. Me arvioimme koko joukon vaihtoehtoja liittyen, miten käsitellään ylijäämä, jättää asiat ennalleen ja sitten ylemmän nolla nollaaminen tai suuren osan nollaaminen. järjestämme siirtyi tämä reservijärjestelmän kannalle, koska se loisi silloin näiden kahden ääripään välille. Se lähtisi nyky ylijäämästä ja käyttäisi sitä pitkällä aikavälillä viisaammin. Jos käytännön päästökauppoja järjestelmiä tutkitte, niin ajatuksen suhteen ne ovat ää, irrallaan. Tällaisella Yritysten investoinnit ovat pitkän aikavälin investointeja, erityisesti energiatuotantoyritykset ajattelevat 15 20, 30 vuotta, mutta niiden päästökauppa on taas korkeintaan kolmen vuoden horisontilla. Siksi suuri osa siitä ylijäämästä, joka olisi hyödyllistä käyttää – myöhemmin sitä, josta nyt on. Osa voisi olla kallista, koska käteinen maksaa, mutta osa johtuu vain riskinhallinnan parametreista. Ja tässä on siis tällainen klappi. Ja amerikkalaiset, no, no, nämä, ovat, nämä päästöoikeudet ovat julkisen sektorin omaisuutta ja kuka tahansa traderi sanoo, että jos te heitätte lisää päästöoikeuksia markkinoille, jotka ovat jo saturoituneet, ei ratkaise ongelmia pitkällä aikavälillä. Joten markkinavakausreservin rakenne ja tässä tapa, jolla se käsittelee näitä ääritiloja, miten se nappaa oikeuksia huutokaupasta, kun on liikaa tarjolla ja palata niitä, kun on äh, liian vähän, niin se on samanlaista kuin mitä me olemme ajatelleen öljymarkkinoilla, äh, öljymarkkinoita. äh, öljymarkkinoilla ei ole hintaa tällaisia triggereitä. Niitä pitäisi käyttää, mutta tällaisia hintatriggereitä on öljymarkkinoilla, kun on tarjontasokkeja. Ja kysymys on ajatuksesta ja siis näiden päästöoikeuksien allokoimisesta yli ajan. Tuskin on mikään yllätys, jos ajan myötä voitte havaita tarjontaa shokin jonkun ennakoimattoman tapahtuman vuoksi. Ja kaikki nämä päästöoikeudet, joita poltettiin 6 euroa tonni, eivät vaikuta viiseltä. Ja markkina, vakausreservi ottaa keinon käsitellä välittömiä ongelmia tavalla, joka osoittautuu pitkällä aikavälillä viisaaksi. Heijastelen jotain, jota muutkin ovat sanoneet, ja nämä järjestelmä, kun olemme tarkastelleet analyysejä, myös Markuksen analyysiä, me olemme sitä mieltä, että meistä on järkevää aikaistaa tätä järjestelmää pikemmin kuin myöhentää sitä jolla että se, että nämä backloading oikeudet pistetään sodan reservien niin parempi kuin tällainen strategia, joka on syntymässä nykyehdotuksista. Tätä muutosta me kannattaisimme. Me myöskin uskomme, että näitä teknisiä parametreja voisi analysoida tarkemminkin. Jatkamme omaa analyysiä vaikkakin komission lähtökohta on aika kohtuullinen. Sitten vähän makua globaalilta markkinoilta ja Andre Marky mainitsi tästä ja että ole yksin. Jotkut muut päästöoikeusmarkkinat ovat käyttäneet tällaisia järjestelmiä, erityisesti Kalifornia, Quebec ja regimarkkinat. Niillä on järjestelmiä, joilla säädellään hintojen vaihteluväliä ja vaikutetaan oikeuksien virtaamisen markkinoille. Heidän järjestelmässä on tällaiset hintatriggerit, joskin korkeat, joten niitä ehkä, ei voi ehkä käyttää Euroopassa. Nämä oikeudet ovat markkinoilla 40, 45, 50 dollaria per tonni. Nämä oikeudet tulevat aika äärimmässä oloissa markkinoille. Ja komission ehdotus, joka käsittelee pikemminkin Nämä on asianmukaisempi Euroopan oloissa ja jätän asian tähän. Kiitos paljon Forrest. Erittäin täsmällisesti toimittu. Meillä on 15 minuuttia aikaa. No, ensimmäinen kysymys, olkaa hyvä. Kiitoksia. Haluaisin vielä puhua näistä hiilivuodoista. Herra eh, Bocek sanoi, että tuotantoteollisuudelle, erityisesti kemian teollisuudelle, äh, raaka-aineteollisuudelle ja varmaan ole ketään valiokunnassa, äh, jotka kannattavat sitä, että nämä teollisuuden alat lähtevät Euroopasta. Jotenkin tämä hiilivuotoasia ei ole vielä kiveen hakattu. Ähm, Mä pidän tämän 30 euron laskentapohjaa vähän kyseenalaisena täällä valiokunnassa, mikä on komission arvio. Te sanoitte, että tämä on parannettava. Miltä tämän, tätä hiilivuotolistaa olisi muokattava teidän mielestämme? Mikä sen osana pitäisi olla? Miten tämä tulisi jatkaa? liikkua. Tämä on ydinkohta tässä keskustelussa, jos haluamme päästä yhteisymmärrykseen markkinavakausvarannossa, niin meidän varmaan täytyy tässäkin asiassa tehdä kompromissia. Mikä teidän mielestänne olisi tässä parannus, jota kemian teollisuus, jonka kemian teollisuus voisi hyväksyä? Kiitos paljon. Otamme useamman kysymyksen. Kérlek, hogy kérdés helyett egy rövid megjegyzés. Kiitoksia. Tämä ei ole kysymys, vaan ainakin kommentti. Olen erittäin iloinen siitä, mitä herra Bocek sanoi. Sillä nyt ensimmäistä kertaa siitä lähtien, kun minä olen täällä jäsenä ollut, olemme kuulleet seuraavan asian. Mehän kaikki tiedämme, että me kannatamme suojelua, me haluamme vähentää päästöjä, mutta puhumme jatkuvasti vain teknisistä kysymyksistä tuotan turvallisuudesta, monimuotoistamisesta ja niin poispäin. Ja nyt ensimmäistä kertaa joku täällä valiokunnassa puhui energiaköyhyydestä. Jos, kun teemme päätöksiä, niin meidän täytyy huomioida se, että tämäkin kuuluu turvallisuuteen. Ja meidän on myös pohdittava sitä, pystyvätkö kuluttajat ylipäätänsä maksamaan näitä energiahintoja. Me olemme Euroopan kansalaisten edustajia. Ja siksi on tärkeää, että meillä ei ole mielessä vain pitkän tähtäimen tavoitteet, vaan myös kansalaisten päivittäinen elämä. Kiitoksia. Thank you very much. Uh, next... Kiitos paljon. Ivo Belet seuraavaksi. Uh, thanks, uh, Kiitos puheenjohtaja. Puhun lyhyesti olen ymmärtänyt, että tässä myös sidosryhmät saisivat puheenvuoron. Forresterille, millä on lyhyt kysymys. Kuinka tässä voidaan vastata energiavaltaisen teollisuuden huolille? Kenties sinulla on ehdotuksia. Tässä Epäillään, että 2001 vuoden jälkeen, 2021 vuoden jälkeen on liian vähän päästöoikeuksia. Myös parhaiten parhaille toimijoille teollisuuden alalla. Tässä on sellaisia kommentteja, joita olemme saaneet. Joten myös ne, jotka voivat saavuttaa kaikkein kunnianhimoisimmat tavoitteet, niin kuinka vastata tähän haasteeseen ja kuinka heille voidaan antaa se turvallisuuden tunne, että onnistujat saavat riittävästi päästöoikeuksia ja että niistä ei ole pula 2021 vuoden jälkeen. Kiitos. Vielä yksi kysymys Vas Aikalt. Uh, thank you, Mr. Chair. Kiitos puheenjohtaja. Minun kysymykseni liittyy lähinnä herra Botchakiin koska te edustatte tällä kemian teollisuutta. Hassa kyllä. Täällä on, olen tavannut Shellin edustajia, he edustavat heitäkin. He kannattavat MSR ja aikaista aloittamista. Voitko selittää, miksi heidän kantansa on niin erilainen kuin mitä sanot? Olen vähän hämmentynyt siitä, mitä osa kemiateollisuudesta oikein pitäisi kuunnella. Toisekseen, ja tämä on myös Botchekille. Emmehän me täällä keskustele äh, päästöoikeuksien ilmaisesta jakamisesta, mutta kun te otitte asian esille, niin puhutaan siitä. BS, BASF, iso kemian yritys, vuonna 2013 sai lähes 5 miljoonaa ilmaisia oikeuksia, ei koskaan joutunut ostamaan mitään. Paljonko tuo luku kasvaa? kun puhutaan kaikista kemian yrityksistä. Thank you very much, Mr. We're going to go straight to the... Kiitos, Eichert. Panelit, panelistit saavat puheenvuoron ja sitten salissa, salin voidaan jakaa puheenvuoroja. Aloitetaan vasemmalta ja siirrytään oikealle päin. Kiitoksia puheenjohtajana ensinnäkin herra Grotelle. E, hiilivuotolista ei tällä hetkellä ole mielestäni se e, ongelma. Te olette äänestäneet sitä vastaan, että siihen puututaan, mutta tietenkin voimme keskustella ensinnäkin siitä, miten katsotaan viitearvoja jossain vaiheessa seuraavaa kaupankäyntijaksoa varten esimerkiksi. Nämä ovat ne asiat, joista joustavuutta voisi löytyä eri sektoreilla. Tätä on katsottava kyllä, mutta hiilivuotolista mielestäni on tällainen vakuutus sopimus, joka antaa jonkinlaista suojaa näille sektoreille, eikä siihen pitäisi puuttua. Sitten taas Eichhautin kysymyksen Shell kannattaa markkinavakausvarantoa, te, se äh, ihmetyttää teitä, niin minuakin, koska äh, ei äh, sähköntuotantoalallakaan olla ihan niin yksimielisiä. Puolalaiset kollegat eivät niin kannata markkinavakausvarantoa. On katsottava eri etuja, eri strategioita. Ymmärtääkseni Shellin kollegat asettavat paljon toiveita hiilen talteenotto ja varastointiin. Tätä näkemystä eivät ja kaikki yritykset. Mm, tämä on yksilöllinen näkemys ja meillä on sitä kunnioitettava. Kuitenkin minä täällä edustan erityisesti kemian teollisuutta kautta äh, laajalti ja jossain äh, määrin jopa energiaintensiivisen teollisuuden allianssia. BASF ei ole tarvinnut ostaa äh, päästöoikeuksia, en tiedä onko se totta, mutta jos se on totta, niin onnittelut BASFlle, koska se tarkoittaa, että he, he, pääsevät näihin viitearvoihin, he ovat hyvin tehokkaita ja saavat sitten ne päästöoikeudet, mitkä tarvitsevat. No sitten heille tuo järjestelmä toimii. Ja tuohon me haluaisimme päästä tässä järjestelmässä. Haluaisimme antaa mm, parhaille menestyjille ne päästöoikeudet, joita ne tarvitsevat kasvua varten. Ja tässä tätä järjestelmän joustavuutta voitaisiin parantaa. Kiitos. Andersson seuraavaksi meidän on tunnustettava, että MSRn vaikutus, joka on näiden analyysin avulla osoitettu, on se, että saadaan tasattua hinta, mikäli käyttämättömät tonnit eivät palaa järjestelmään, niin öö, tässä saattaa olla ongelmia. Tässä on, tulee öö, ennustettavuutta jos hiilivoimalaitokset eivät siirry vähäpäästöisempiin järjestelmiin, niin tässä MSRn avulla saadaan sujuvampi, sulavampi hintakehitys. Toiseksi on tunnustettava, että tässä saatetaan onnistua siinä, että saadaan hiilivapaa Eurooppa. Ja näiden politiikkojen suhteen ei ole se että tässä on liikaa tonneja, eikä liian vähän tonneja. Ja se on ongelma siihen asti, että kunnes saadaan ratkaisu siihen, että näitä tonne on liikaa. Ja MSR ei tule yhdistää liikaa hiilivuotoon. Hiilivuoto on ongelma teollisuuden kilpailukyvyn suhteen, mutta tässä ollaan annettu myönnytyksiä, että vältetään se ongelma, joka ei ole näiden yritysten kohdalla olemassa ylipäätäänkään. Ja on tärkeää puuttua alkuperäisen ongelmaan, kuinka investoidaan, kuinka innovoidaan ja kuinka on osa vähähiilistä ratkaisua ilman, että on erillään oleva osa teollisuutta, joka ei puutu ratkaisun löytämiseen. Tässä on nyt ojennettu kättä teollisuutta kohtaan. Olisi kiva, että meitä käteltäisiin. Kiitos, Hernandez on seuraavaksi Dirk Forrester. Um, Vastaan Bertin kysymykseen, mitä minä ajattelen hiilivuodosta. Pitää painottaa, että minulla on jäseniä Petteri järjestössä. Me, meille tämä on tärkeä aihe, mutta meidän mielestä MSR ei ole välttämättä keino ratkaista sitä neuvostojohtopäätelmää ja sen merkit siitä, että hiilivuotojärjestelmää tartutaan oikeanlaisilla korjauskeinoilla. Ja me toivomme, että lainsäädäntöpaketti tartuu tähän toiseen elementtiin, että et, tässä saataisiin. Meidän täytyy tarkastella MSR-ehdotusta ja edistää sitä, kun tuo toinen ehdotus on vasta muodostumassa. Mutta meidän ei pidä menettää tultaamme sen RN Porjassa Olen samaa mieltä Jasonin kommenteista, jotka liittyvät hintapolun tasoittamiseen, mikä auttaa meitä pitkällä aikavälillä kaikkia, koska hinta on vakavampi. Sen sijaan, että meillä olisi poten- riski volatiilimista hinnasta. Tässä oltointiin erittäin nopeasti seuraavaksi Jesse Scott. Yeah, there is a smoothing of the price That is the task of the MSR. No, minä olen samaa mieltä. Hinnan eh, tasoittaminen on eh, markkinavakausvarannon tavoite ja eh, neuvosto on sanonut, että se tulee käsittelemään tätä mm, hiilivuodosta muutama sana. Tämä konsepti käsittelee kahta ongelmaa. Yksi on kysymys, joka liittyy energiakustannuksiin maailmanlaajuiseen tasaiseen peläkenttään. Energiassa ei koskaan ole ollut maailmanlaajuista tasaista pelikenttää, ei voikaan olla. Saudi-Arabialla on paljon öljyä, lantilaisilla paljon kaasua, italialaisilla paljon aurinkoa. Mm, tilanne on erilainen. Eurooppa ei ole kovinkaan hyvässä tilanteessa, joten siksi meillä täytyy olla erilainen strategia kuin niillä, joilla on paljon halpaa energiaa. Ja tästä hän liittyy tämä energiatehokkuus. Hiilivuoto liittyy myös kilpailukykyyn investointia varten ja tämä on kysymys myös minun sektorilleni. Meillä on paljon ylikansallisia yrityksiä, jotka investoivat Euroopan unionin ulkopuolella. Tämä on se kuvio, jonka näemme mm, suurissa eurooppalaisissa sähköyhtiöissä. Niillä on enemmän asiakkaita Turkissa kuin Saksassa niiden pääoma on Venäjällä tai Brasiliassa. Ainoa rationaalinen asia on, että odotetaan. Ehkä Shellin kollegat antavat minun anteeksi, jos sanon, että se on hyvin älykäs äh, yritys ja yrittää olla johtaja. Äh, vielä salankin vuoden kuluttua ottaisin hyvin vakavasti kaikki kannat, jotka äh, heillä on ihan mistä tahansa asiasta. No sieltä tuli siunaus. Niels niin, Turvalsella on puheenvuoropyyntö. Um, with... Kiitos. Tämä liittyy varmaankin myös hiilivuotoon. Ecofisin tutkimus tuo jonkinnäköisen vertailukuvan siihen, mitä MSR toisi tullessaan ja miten se toimisi. Onko, voisinko nyt kysyä teiltä ajatuksia siitä, mitä lähestymistapaeroja tässä voisi olla? Kiitos paljon. Nyt takaosasta otetaan puheenvuoroja. Voisitte puhua 30 sekuntia, niin saataisiin mahdollisimman paljon kysymyksiä. Ja jokainen panelisti saa minuutin aikaa vastata. Ja suosittelen, että lähetätte sähköpostia, mikäli ette saa vastausta. David Morris, Sandberg, olkaa hyvä. Tämä on 30 sekuntia aikaa. My, uh, my quest... Kiitos puheenjohtaja. Kysymys on Olen pahimmiltani hämmästynyt, että hän on niin halutaan hyväksymään MSR varhaista täytäntöönpanoa ottaen huomioon erityisesti, että data osoittaa, että äh, kemian teollisuus on 28 miljoonaa äh, ylimääräistä päästä oikeutta. Ja sitten kakkosvaiheessa on tullut liissä ylimääräistä, jota voi sitten kasvaa 20 prosentilla, eikä mitään tarvitse säästää lisää. Öö, Olisi mun haluta eroa näistä tarpeettomista ilmaisista oikeuksista. The room. Gentleman with no hair. Siellä harvahiuksinen kaveri salin takaa. You know who you are. <laughs> I'm regretting putting my hand up. Uh, my name is No nyt kadon jo, että nostin käteni. Minun kysymykseni Duncanille. Oletteko sitä mieltä, että mikäli MSR saadaan nopea ratkaisu, niin voidaanko 2030 vuoden paketti säätää nopeammin ja löydetään ongelma öö, hiilivuotoon? If you want. Siinä on nopea kysymys. Onko muita kysymyksiä? Mikäli ei ole, niin panelistit saavat puheenvuoron. Heillä on pidempi vastausaika. Tällä kertaa aloitamme oikealta ja siirrymme vasemmalle. Jesse Scott, olkaa hyvä. Sanjeev, I think I would agree with you. Sanjeev, voisin olla samaa mieltä. Mitä nopeammin MSR on pulkassa, sitä nopeammin päästään isoon pakettiin 2030 pakettiin pari. En usko, että tässä on se 11 kuukauden yhteispäätösmenettelypaketti 11 kuukautta, vaan pari vuotta. Ja siinä vaiheessa lähestymmekin 2020 vuotta. Mitä nopeammista parempi. Teräs. Sitten suhta, suuri, suurta sympatiasta sen siihen. Kohtaan samat ongelmat kuin äh, sektori. Markkinat muuttuvat, bisnesmallit muuttuvat ja meidän reaktio on, että meidän täytyy ennakoida muutoksia ja olla innovointijohtajia. Um, you're gonna probably hear it. Forrester. No nyt varmaankin tässä monet tulevat peräänkuuluttamaan nopeita toimia. Tässä saatetaan olla sitä mieltä, että MSR tulee erittäin nopeasti, mutta monille meistä Tämä on ollut tiedossa pitkään, sitä on analysoitu ja meidän näkökulmasta nyt olisi aikaa ryhtyä toimiin. Ja on tärkeää, että ryhdytään keskittymään tähän 2030-pakettiin, joten toivottavasti tämä antaa meille kyvyn reagoida tähän seuraavaan taisteluun. Uh, Neuvo, jonka herra Juncker antoi herra Ariaskan Nietelle, oli, että 2030 lainsäädäntö pitäisi äh, esittää aikaisin hänen mandaatillaan, ja me odotamme, että se tulee mahdollisimman pian, eikä niin, että markkinavakausvaranto sitä jarruttaisi. Vaikka se onkin tärkeää, niin se on kuitenkin vain tarpeellinen toimenpide, mutta ei riittävä toimenpide äh, päästökauppajärjestelmän uudistamiseen. Ja 2030 paketin elementti äh, on hyvin haitallista Euroopan toimijoiden uskottavuuden taloudelle, ja se sanoo markkinoille, erityisesti niille, jotka luovat äh, uusiutuvia energiamuodoja, mutta myös meidän kansainväliselle maineellemme, jos tämä äh, äh, yhteispäätösmenettelyssä oleva kysymys jarruttaisi koko lainsäädäntöä. Ja lopuksi Bocek. Kiitos. Päästökauppajärjestelmä on sellainen, jonka avulla pyrittiin saamaan mahdollisimman halvalla päästön vähennykset aikaiseksi. Nyt tämä on muutettu sellaiseksi järjestelmäksi, että saavutetaan tietty tavoite tietyllä hinnalla. Onko tämä se, mihin pyritään? Demianin kysymykseen vastaus, niin energiavaltaiset teollisuudet eivät ole päästökaupassa mukana. Me olemme valmistamassa tuotteita asiakkaillemme. Joskus, joissain tapauksissa ja joillain aloilla oikeudet, päästöoikeudet ovat määrätty korkeammalle kuin mitä tarvottaisiin, niin se on ikävä asia. Se ei ole se, mitä me haluaisimme alusta lähtien, ja Justin Baker muistaa tämän, niin me olemme pyytäneet joustavuutta päästöoikeuksien suhteen. Näimme, mitä tuuleman pitää. Jopa kriisin hetkellä on ylitarjonta tai kasvun tilanteessa on niukkuutta. Joten tämän asia, johon meidän tulee puuttua. Ja tässä vaiheessa nimenomaan kaivataan tätä joustavuutta. Tässä on oltava se tae, että parhaat menestäjät saavat ne, mitä he tarvitsevat, ja on oltava aina riittävästi pääsö, päästöoikeuksia, joita voidaan vapaasti määritellä. Mikäli tämä MSR onnistuu, tämän voisin nimetellä vaikkapa miksi tahansa muuksi, niin mikäli tästä tulee sellainen työkalu, että voidaan vapaasti määritellä päästöoikeuksia, niin sitten ollaan oikealla tiellä. Kiitos Bocek, käyttäisin tilaisuutta hyväkseni kiittääkseni koko paneelia. Anderson, Scott, Wojcik, äh, eh, Anderson, Ravas Scott, Wojcik ja Forster. Ivo Belet juontaa loput tästä tilaisuudesta, mikäli panelistit voisivat siirtyä eturivin, niin jatkamme vielä hetken. Thanks very much, uh, Ian. Kiitos Ian. Kiitos paneelille. Loppukommentit. Viimeiset kymmenen minuuttia. Tervetuloa Charles Delbecke. Hän lupasi tulla, hän tuli tänne. Ensimmäinen uuden komission virallinen tapaaminen meni hyvin, herra Delbecke. Toivon niin, uskon niin. Herra Delbecke on ilmasto DGn johtaja ja komission toimet osastoon äänestellä komission kantaa. Kiitos Ivo Bellet. On ilo olla täällä. Ja kiitän vilpittömästi teitä siitä, että järjestitte tämän seminaarin. On tärkeää syventää ymmärrystä siitä, mistä on kyse. Ja olen ottanut osaa keskusteluun. Osittain olette saavuttaneet tämän tavoitteen. Tämä liittyy se, että päästökaupasta tulee mielekäs väline. Kymmenen päivää sitten valtion päämiehet antoivat suorasanain tukensa ETSlle avaimena kasvihuone kaasupolitiikan validoinnin kannalta 2030 perspektiivillä. Ja siellä mainittiin, että uudistettu päästökauppajärjestelmä johon liittyy markkinoiden vakautumisjärjestelmä. vuoteen komi- sen suuntaista, mitä komissio on ehdottanut. Mm, on se näitä lämmittävää. Viedä vähän viestiä takaisin. Ja viisi näkökohtaa liittyen siihen, mitä kuulin. Ensiksi näin paljon tukea komission peruslähtökohdalle. Eli sääntöpohjaiselle järjestelmälle, ei harkinnanvaraiselle, vaan sääntöpohjaiselle järjestelmälle ja järjestelmä, joka on tarjontapohjainen, joka ei puutu välittömästi hintoihin ja tarjontaa säädellään useamman parametrin avulla. Jotkut haluavat, että parametreihin suhtauduttaisiin kunnianhimoisemmin Jotkut ehdottavat varovaisempaa lähestymistapaa. Mielestäni komissio kulkee keskitietä, kuten myös vaikutusarvio totesi se, jonka teimme, joka verkkosivulla on jaossa. Toiseksi haluan heijastella sitä, mitä juuri sanottiin, että aikataulu, jossa te toisena lainsäädäntövallan tavallaan käyttäjänä kykenette saamaan asian käsiteltyä on tärkeää, koska sisällön kannalta väline, joka ei käy vajalle teholla, ei ole järkevä. Me tarvitsemme tehokkaan järjestelmän. Kysymys on markkinoiden toimijoiden luottamuksesta markkinoihin ja kysymys on markkinoiden vakaudesta. Kysymys on signaalista, jota voimme antaa investoijille. Ja tiedätte, mitä Juncker täällä sanoi. Eli hän tavoittelee 300 miljardin euron investointipakettia, joka tulee melko pian pöydälle. Osa näistä investoinneista tulee liittymään alueelle, jotka ovat erittäin tärkeitä niille asioille, joista puhumme. Energiasektori, kulutussektori, joten 300 miljardin euron paketin luotsaaminen on tärkeää. Mistä syystä? Mitä pikemmin markkinavakausreserviehdotus saadaan käsiteltyä, sitä parempi. Me teemme kotityötä loppuun neuvoston päätöstä jälkeen, mutta MSRn hoitaminen kuntoon auttaa kovasti ehdotusten tekemistä. Tämän aikataulu on tärkeä. Ja tämä keskustelu pitäisi auttaa lainsäädäntövallan käyttäjiä tekemään loppuhuomiot ja siirtymään viime vaiheeseen lainsäädännössä. Ja sitten hiilivuoto. Kuulimme keskustelua puolesta ja vastaan. Haluaisin kuitenkin alleviivata voimakkaasti, mitä valtionpäämiehet sanovat. Si- siinä on pitkä kappale – sinämässä perusviesteitä että ilman tätä kappaletta kaikki, joita hiilivuoto huolestuttaa, voisivat olla hermastuneimpia, koska lainsäädännön mukaisesti siihen liittyvät toimenpiteet ajattaisiin alas asteittain vuoteen 2020, ja teollisuus on saanut rahoittavaa tietoa valtionpäämiehiltä ilmaisten oikeuksien järjestelmä tullaan jatkamaan. Sitä pitäisi parantaa, sen pitäisi ottaa tuloksia. Mutta järjestelmä jatkaa olemassaoloaan. Ja tämä on erittäin tärkeä suunnittelupiirre. Ja komissio tulee ottamaan tämän huomioon ETS-ehdotuksessaan 2030 paketin yhteydessä. Neljäs kommentti liittyy vuorovaikutukseen ETS ja muiden politiikkavalintojen kesken energiatehokkuus ja uusiutuva energia. Paljon on keskusteltu siitä, josko yksi väline hallitsee muita. MSRn hyväksymisen myötä voimme lopettaa tämän keskustelun, mikä on oikein mukavaa, koska joskus tulkittiin eri tavoin, mikä tuon tai tämän komission jäsenen tai kom- neuvoston jäsenen kanta. MSR mahdollistaa sen, että voimme työstää synergioita. Synergian ydin on, että järjestelmä on tarjontapohjainen ja puuttumalla tarjontamaan, miten markkinat luovatkin sitten ylijäämä esimerkiksi energiatehokkuuden tai uusiutuvan energian myötä tämä ylijäämät hoidetaan. Ja tämä on merkittävä parannus. Ja tämä on helpotus meille monille. Jotkut kommentit, joita olemme myös kuulleet, jäävät ikuisesti taakse. Ja loppukommentti. Alhainen aloittaminen komissio ehdotti 2021 kaikenlaista hyvistä tai huonoista syistä. Tiedätte, että kun valmistelimme ehdotusta, käytiin kuumaa keskustelua backloadingista. Sitä ei nyt kannata muistella, mutta teemme selväksi, että jos lainsäädäntövallan käyttäjät enemmistöllä kannattavat varhaisempaa aloittamista, sitä aloitetaan aikaisemmin. Ja backloading, oikeuksien siirtäminen suoraan reserviin vahvistaisi markkinatoimijoiden luottamista siihen, että markkinat ovat vakaat, sujuvat, mitään e, e, e, hintapiikkejä tai hinnan romahduksia ei tulisi. Joten aikaisen pelottaminen, siihen myös suopeasti. Ja jos olette lukeneet vaikutusarvioon, niin on, siinä on yksi skenaario, jossa MSR alkaa aikaisemmin. Joten lopettaisin sanomalla, että tämä oli hyödyllinen keskustelu. Kaikki keskustelun avais, avainpalikat ovat olleet pöydällä. Ja kovasti odotamme, että tavallaan käyttäjät tiedämme, että neuvostossa homma on käynnissä ja myös parlamentissa, Envin ja Itren vastaissa kokouksissa. Ne ovat hyväksi, missä pohditaan asioita. Mutta ehkä voidaan ottaa huomioon muita kompromisseja, jotka voisivat auttaa niitä trilogeja, joita vastaisuudessa tarvitaan. Mitä paremmin työn pohjastettu täällä eri ryhmien kesken, sitä nopeammin voimme kääntää sivua ja komission puolesta, onnen komission jäsenen puolesta, joka tulee tapaamaan monet teistä. Ei niin aika piankin, niin Tämä on meille tervetullutta, että saataisiin neuvottelut vikkelään loppuun. Kiitos ja onnea matkaan. Jos Del I assume that we will meet again in the... Kiitos oikein paljon. Jos Del oletan, että tapaamme eh, pian lähitulevaisuudessa. Ja ihan eh, lyhyet kahden minuutin loppupuheenvuoro Hyvät ystävät, me olemme varmasti kaikki samaa mieltä siitä, että päästökauppajärjestelmä tarvitsee rakennemuutosta, enemmän jatkuvuutta, vähemmän volatiliteettia markkinoilla. Tämä on yleinen pyyntö, joka on esitetty tässä työpajassa. Useita kysymyksiä on ratkaistava. Herra Delbeke niistä puhuikin. Ajoitus on tärkeää 2021 vai aikaisemmin. Ähm, sitten näiden äh, päästöoikeuksien takapainottaminen, se liittyy tähän myös. Äh, sitten äh, hiilivuotomääräysten parantaminen, se on nyt tämän päätöksen ähm, soveltamisalan ulkopuolella, mutta se liittyy siihen voimakkaasti. Toinen asia, nämä kynnysarvot ja MSRn parametrit. Tästä ei ole vielä päästy yhteisymmärrykseen, mutta jatkamme intensiivisiä keskusteluja täällä suurimman osan eh, kanssa tulevina viikkoina ja olemme luottavaisia ja optimistisia sen suhteen, että löydämme tasapainoisen kompromissin. Viimeinen sana ehkä liittyen tähän aikatauluun täällä parlamentissa tästä lähin eteenpäin. Tulemme nopeuttamaan toimintaa täällä parlamentissa. Ensimmäinen vuoropuhelu Envi-valiokunnassa on suunniteltu 3. joulukuuta pidettäväksi. Tarkistustietojen määräaika on hyvin pian, nimittäin joulukuun 11. Ja äh, sillä välin ITRE-valiokunnan kollegat keskustelevat 17. marraskuuta tästä jo ja äänestävät äh, tammikuun 21. päivä. Ja äänestys täällä Envi-valiokunnassa on suunniteltu 23. tai 20 24. helmikuuta pidettäväksi. Kiitoksia oikein paljon kaikille e, täällä. Erityisesti haluaisin e, kiittää Italian pysyvän edustuston ystäviämme, jonka kanssa olemme tehneet hyvin läheistä yhteistyötä lähiviikkoina ja tulemme jatkamaan yhteistyötä tulevina viikkoina, koska Italian puheenjohtajuuskauden aikana neuvosto on edistynyt hyvin paljon. Kiitoksia ja onnittelut tästä. Latvia jatkaa tammikuussa ja me todella odotamme, että tämä uudistus saadaan päätökseen Latvian puheenjohtajuuskauden aikana. Sydämelliset kiitokset kaikille puhujille, kaikille panelisteille. Kiitoksia myös Matias Grotelle ja Ian Duncanille, että he olivat myös puheenjohtajina täällä. Kiitoksia Euroopan parlamentin politiikkayksikölle, kiitoksia sihteeristölle, siitä, että se on ollut täällä ja mukana järjestämässä tätä kokousta. Ja lopuksi puheenjohtaja ystävällisesti kiittää myös tulkkeja. Kiitoksia oikein paljon ja hauskaa iltaa kaikille.